Good afternoon, everybody. I think we'll make a... Hyvää iltapäivää kaikille. Uskoakseni voimme nyt aloittaa. Meillä on täällä erittäin tarkalleen valikoitunut seurakuntapaikalla. Joka tapauksessa meillä on erittäin ilo kunnia johtaa tätä kokousta tänään. Voimme nähdä tuskin tuonne takarivelle asti. Joka tapauksessa ennen kuin annan toivotan tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Vivian Redingin. Voinen todeta, että katsotaan ensin estysestä hyväksytyksi, eli kukaan vastusta. Estystä on hyväksytty, hyvä. Koko sähdetään myöskin internetin välityksellä, joten tervetuloa myöskin kaikille kuulijoille, jotka seuraavat kokousta internetin välityksellä. Lisäksi meidän määrä hyväksyä tammikuun kokousten pöytäkirja, että ne on teille jaettu mappeihin ja normaalimenettelyn mukaisesti pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi, ellei kukaan aset, esitä mitään vastalauseita kokouksen loppuun mennessä. Hyvä, niin. Uskoksi voin todeta, että tämän iltapäivän kohokohta on nyt edessämme, kun voimme toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Viivan Reding, joka vastaa oikeus, perusoikeus- ja kansalaisasioista komissiossa. Olemme tehneet hyvin läheisesti yhteistyötä hänen kanssaan siitä lähtien, kun minä olen toiminut puheenjohtajana täällä ja myöskin aikaisemmassa roolissaan, kun Rova Redin huolehti tietoyhteiskunta- ja media-asioista. Silloinkin yhteistyö oli erinomaista oman valiokunnan kanssa, joten hän on meille hyvinkin tuttu hahmo. Hän on erittäin innokkaasti pitänyt yhteyttä parlamenttiin ja käynyt hänen kanssa, parlamentin kanssa yhteydenpitoa. Viime viikolla minulla tilaisuus syödä hänen kanssaan lounasta ja myöskin poliittisten koordinaattorien kanssa hän on tavannut tai kokoontunut saman pöydän ääreen, joten hienoa, että hän on täällä taas tänään. Nyt Rova Reding voi esitellä tulevan työohjelmansa. Kyse on tällaisesta jäsenellystä vuoropuhelusta, jota me käymme komission kanssa. Kuten totesin, hyvin paljon epävirallisiakin yhteyksiä on parlamentin ja komission yksikön välillä. Meitä nyt kiinnostaisi kuulla, mitä hankkeita teillä on tuloillaan kuluttaja-asioiden puolella, Rova Reding. Valiokuntana haluamme itsekin olla seuraamassa näiden asioiden kehittämistä ja muokkaamassa kehitystä yhdessä parlamentin ja komission välillä. Ja sitten kun 2014 parlamentti uuden valitaan, tuohon ei ole kovinkaan pitkää aikaa, ennen tuota parlamentin hajottamista ensi vuonna haluamme olla mukana käsittelemässä näitä asioita. Nyt pyydän, että Rova Reding pitää alustuspuheenvuoronsa. Ja toivon mukaan teillä on sitten kysymyksiä ja kommentteja hänelle. Tämän jälkeen herra Galler on jo puhujalistalla ja muutkin voivat pyytää puheenvuoroa, mikäli haluavat niin tehdä. Nyt pidemmittä puhetta Rova Reding, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, kiitoksia myös, että olette kutsuneet minut tänään puhumaan issues uh, to which I know your committee attaches great importance. Uh, consumer protection. Ai asiasta, joka on lähellä sydäntäni, eli, kuluttajan suojasta ja kuluttajan suojalainsäädännöstä. Toukokuussa viime vuonna komissio omaksui erittäin kunnianhimoisen kuluttajan suojatoimintasuunnitelman vuoteen 2020 saakka. Komissio hyväksyi kuluttaja-agendan. Tässä reagoitiin Filidisen mietintöön 2011. Se oli yksi pohja-asiakirjoista ja se oli erittäin tärkeä panos ajatellen tätä meidän tekemämme työtä. Miten sitten haluamme tästä edetä? Jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä, että syntyy kilpailua ja näin tuetaan lähde tehokasta kasvua. Kun keskitytään kuluttaja niin tässä pitää korostaa kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanoa käytännössä, koska vain jos kuluttajat saavat harjoittaa käytännössä oikeuksiaan EUn kautta ja vain kun ka- vilpilliset kaupankäyvät näkevät, että tästä seuraa seuraamuksia, vain silloin voimme odottaa, että rajat ylittävä kauppakin lisääntyy EU:ssa. Ja tämä on aivan erityisen tärkeää ajatellen digitaalista vallankumousta, joka tekee ostamisen myymisen rajat ylittävällä tavalla helpommaksi, mutta lisää myös mahdollisuuksia harjoittaa vilpillisiä liiketoimintakeinoja. Odotan kovasti tulevaa kuluttajahuippukokousta 18-19 maaliskuuta. Siellä voidaan keskustella siitä, kuinka voidaan parantaa lain valvontaa kuluttaja kysymyksissä. Kuluttajan oikeusdirektiivi sitten. Tässä olemme täytäntöönpanovaiheessa. vaiheessa ja tämä on tärkeää, koska kyseinen direktiivi antaa enemmän oikeuksia kuluttajille harmonisoitu peruuttamisaika, ja tuosta päivää, se, että poistetaan tällaiset rastiruutuun ja vaihtoehdot ja sitten mm, tämä koskee myös luottokortteja. Meidän pitää siis nähdä, että näiden sääntöjen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön tapahtuu oikealla tavalla ja me tulemme antamaan ohjeistusta, teemme sitä jo nyt aina tarvittaessa. Jäsenvaltiot voivat kääntyä puolemme meillä on tällaisia erityisiä työpajoja, joissa käsitellään lain siirtämistä kansallisen lainsäädäntöön. Kuluttajien pitää tietysti myös olla tietoisia omista oikeuksistaan, koska jos he eivät tiedä näistä oikeuksista, niin silloin sitä ei ole mitään hyötyä näistä oikeuksista. Ja tämän takia loppujen lopuksi e- Euroopan kansalaisten vuoden lopussa olen muuten varsin hämmästynyt, että kansalaisvuoropuhelussa ei oikeastaan tule ollenkaan esille kysymyksiä kuluttajaoikeuksista. Tämä on aika kiintoisa ilmiö minusta. Me tulemme järjestämään myös tällaisen tiedottamis- tiedostamiskampanja, jotta lisäämme tietoa kuluttajaoikeuksista kautta EUn. Näin varmistetaan se, että yritykset ja kulutus, kuluttajajärjestöt ovat täysillä mukana kampanjassa niin, että me voimme sitten saavuttaa parhaan mahdollisen asiakaskunnan yleisön. Sitten mitä tulee digitaalisiin kysymyksiin, te tiedätte, että kuluttaja-agendassa on mukana toimia, joilla pyritään vähentämään lisäämään kuluttajan luottamusta digitaalisiin tuotteisiin, erityisesti koskien tuotteita myydään netissä, verkossa tai mobiililaitteiden välityksellä. Olemassa olevat kuluttajasäännöt myöntävät suojelua, kun ostetaan digitaalisia tuotteita, mutta kysymys kuuluu, kuinka tehokkaasti näitä sääntöjä noudatetaan ja täytäntöön pannaan. Näin ollen olemme suunnittelemassa seuraavanlaista toimintaa. Annamme, julkaisemme suuntaviivoja tietovaatimuksista koskien lainvalvontaviranomaisia. Tulemme laatimaan mallin yrityksille – jotta voivat antaa avaintietoa avainkysymyksistä ja pyrimme vahvistamaan lain valvontaa olemassa olevien kanavien kautta, kuten esimerkiksi CPC-verkosto. Nyt tulenkin toiseen kohtaan esityslistalla, joka on varsin tärkeä teille, digitaaliset sisämarkkinat. Tässä on kaksi avainehdotusta pöydällä tällä hetkellä. Ensinnäkin yhteinen eurooppalainen kauppaoikeus – Kiinnitän paljon huomiota tähän seikkaan, koska ja ennen kaikkea nyt, kun kuluttajat ja ka- kaupan kävijät ovat joutuneet kiristämään vyötä kriisin aikana ja etsivät parempia keinoja säästää ja toisaalta parempia keinoja tehdä rahaa. Joten eurooppalainen kauppaoikeus tulee vahvistamaan kuluttajien suojaa verrattuna olemassa olevaan unionin lainsäädäntöön ja siinä mennään paljon pidemmälle kuin yleensä kansallisessa lainsäädännössä. Ja, mm, mutta minimitaso tulee olemaan tämänhetkinen EU-lainsäädäntö, joten tämä on aivan ehdoton minimikynnys, mutta pidemmälle tästä kyllä tullaan menemään tätä kautta. Ja tämä luo aivan erityisiä mahdollisuuksia digitaalisille sisämarkkinoille. Ja kuten me kaikki tiedämme, tämä on eri, hyvä viemään eteenpäin kasvua työpaikkoja. Tämä tulee lisäämään markkinoiden tehokkuutta niin, että kuluttajat ja pk-yritykset voivat helpommin luottaa toisinsa kuin ostavat digitaalisia tuotteita mukaan lukien ne tuotteet, joita huomenna pilvipalvelujen kautta myydään. Olen iloinen, että IMKO-valiokunta aloitti viime vuonna – tutkimaan tätä ehdotusta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä molempien yhteisesittelyiden kanssa. Olen sitoutunut siihen, että saadaan aikaan todellista edistystä neuvotteluiden kautta tämän vuoden loppuun mennessä. Ja olen valmis avustamaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa, jotta varmistetaan se, että EU saa aikaan konkreettisia tuloksia. Tiedän, että sekä parlamentti että aivan erityisesti imkovalikunta täällä ja Haluat varmistaa, että lopullinen teksti saa mahdollisimman hyvän tasapainon yritysten mahdollisuudet huomioon ottaen toisaalta ja myös kuluttajat otetaan huomioon. Ja olen myös sitoutunut siihen, että säilytetään tämä korkea kuluttajansuojan taso näiden neuvotteluiden aikana niin, että uusi lainsäädäntö voi olla houkutteleva ratkaisumalli yritykselle valita. Tässä on yksi tällainen mahdollisuus, jonka voimme tarjota yrityksille ja kuluttajille myös. Ja kun me puhumme digitaalisesta alueesta ja digitaalisesta sisämarkkinoista, tietenkin uudet säännöt tietosuojasta ovat äärimmäisen merkittäviä, koska niiden kautta toimitaan juuri niin, mihin te tässä asiassa, tässä asiassa pyritte tässä valiokunnassa. Näin avataan sisämarkkinoita ja luodaan todelliset digitaaliset markkinat ja näin myös suojellaan kuluttajaa, kansalaista. Me etenemme tässä oikein hyvää vauhtia molemmat yhteislainsäätäjät ja seuraamme valppaasti keskusteluita Euroopan parlamentissa asiantiimoilta ja uskomme suuresti, luotamme Irlanti puheenjohtajavaltiona, se haluaa viedä eteenpäin neuvotteluita, jotta voitaisiin sopia yleistä lähestymistavasta heidän puheenjohtajakautensa loppuun mennessä, kun kesäkuussa pidetään oikeusasian neuvoston kokous. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme nähdä, että yleistä konsensusta löytyy useista kysymyksistä yhä enemmässä määrin, ja uudistuksen rakenne, mielestäni se on myös oikealla tolallaan, koska mielestäni tämä reformi on merkittävä ja tärkeä, jos se pysyy tällaisena mallina, jossa kaikki voittavat. Toisaalta leikataan byrokratiaa, avataan toisaalta markkinoita yrityksille sen sijaan, että on 27 ristiriitaista sääntöverkostoa ja 27 luvanantopistettä, yksi manner, yhdet säännöt, yksi luvanantopiste ja toisaalta vahvistetaan oikeuksia, jotka on kirjattu perussopimuksiin ja jotka on kirjattu myös perusoikeuskirjaan jotta suojellaan kansalaisia, mitä tulee heidän henkilötietoihinsa. Tämä on siis asia, joka etenee erittäin hyvin ja olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat auttaneet löytämään tällaisen äh, win-win kompromissin. Sitten pakettimatkat komissio tällä hetkellä on arvioimassa sitä, miten voidaan vastata, reagoida muutoksiin, joita yhteiskunnassamme on tapahtunut. Tehän tiedätte silloin, kun pakettimatkat luotiin, ihmiset menivät matkatoimistoon ja ostivat tällaisen pakettimatkan. Nyt ihmiset ovat verkossa ja luovat ihan omat pakettinsa. Ja Tämä koska yhä suurempaa määrää matkustajia, jotka jäävät direktiivin ulkopuolelle. Hiljattain tapasin yritysjohtajia matkailualalta ja me keskustelimme tämänhetkisen EU-lainsäädännön uudistamisesta ja koskien juuri paketti turistimatkoja kuuntelen myös valppaasti kuluttajajärjestöjä. Ja nyt on kolme vaihtoehtoa pöydällä. Ensinnä uudistetaan tämänhetkistä lainsäädäntöä, toiseksi jätetään lainsäädäntö sikseen tähän muotoonsa ja kolmanneksi romutetaan se täysin. Minä seuraan tätä sidosryhmien konsultaatiokierrosta, olen analysoinut tuloksia ja loppukevästä komissio sitten tekee päätöksensä, joten hyvään aikaan tuli tämä vierailu valiokunnassa, niin että teidän valiokuntanne sitten voi antaa ajattelun aihetta ja ehdotuksia se, se, tähän meidän päätökseemme. En ole vielä itse päättänyt asiassa. Voin kertoa sen edelleenkin. Mä kuuntelen eri tahoja, mutta voin nopeastikin sitten kyllä saada aikaan ehdotuksen, mutta teillä on vielä aikaa työstää tätä asiaa ennen ensi vuoden kevättä. Sitten epäreilut, direktiivi epä, oikeudenmukaista liiketoimiskäytännöistä. Niin kuin kuluttaja-agendassa on todettu, komissio tulee antamaan tämän vuoden maaliskuussa tiedonannon ja kertomuksen, jossa ensimmäistä kertaa arvioidaan sitä, miten kyseinen direktiivi on toteutunut käytännössä. Seuraavaksi annetaan yleiskuva täytäntöönpanosta direktiivin kohdalla Kertomuksessa käsitellään aivan omia erityiskysymyksiään, kuten miten direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin, mit, äh, kiinteistöihin tai kaupan edistämistoimiin. Ensimmäinen vuosi, kun on ollut kokemusta direktiivistä, aktiivista koskien epäröilyä kaupallisia keinoja, niin tässä on voitu todettu, että se voi hyödyttää sekä yrityksiä että kuluttajia, ja tässä yhteydessä se onkin antanut panoksensa sille, että parannetaan kuluttajan suojaa jäsenvaltioissa ja samalla suojellaan myös yrityksiä kilpailijoilta, jotka eivät pelaa sääntöjen mukaisesti kuitenkin. Lisätoimia tarvitaan, jotta varmistetaan se, että direktiivi tarjoaa kaikki etunsa sisämarkkinoille ja niin kuin aina. Tämä on tässä on kyse oikeasta täytäntöönpanosta. Harhaanjohtava vertaileva mainonta ja siitä laadittu direktiivi ei vain kuluttajat, vaan myös yritykset tarvitsevat suojelua harhaanjohtavilta markkinakäytännöiltä. Ja tässä ajattelen aivan erityisesti PK-yrityksiä, jotka joutuvat tämän tyyppisen toiminnan uhreksi varsin usein, kun ne ovat mukana rajat ylittävissä liiketoimissa. Joten harhaanjohtava vertailtava mainontadirektiivi antaa puitteet suojelulle mutta on sellaisia merkkejä, että sitä pitäisi uudistaa, modernisoida. Sen täytyy tehdä tiukemmaksi Komissio on antanut tiedonannon asiasta ja minä aion laatia lainsäädäntöehdotuksen 2013 vuoden aikana. Prioriteetit ovat kahden, kahdenlaisia. Ensinnäkin tehdään säännöt sellaista, ne kieltävät paremmin tietyt toimet, joka näin otetaan huomioon paremmin tämän päivän realiteetit. Ja toiseksi pitää vahvistaa täytäntöönpanoa harhaan johtavien käytäntöjen kohdalla kautta linjan rajat ylittävällä tavalla. Ja minä uskon, että tässä me todellakin voimme saada aikaan myönteisiä hyödyllisiä tuloksia. Sitten toinen seikka. Tiedän, että tämä on teille erittäin tärkeä kysymys, koska eräs edustajani laatii, herra Mayer laatii mietintöä ja juridista avusta räätyltävissä kiistakysymyksissä, vaikka tästä ei ole vieläkään päätetty, niin mielestäni on tärkeää, että kommentoimme tätäkin nyt lyhyesti. Tämä perustuu oikeusapudirektiivin vuodelta 2003. Se on olennainen väline, jotta kansalaiset todellakin voivat käytännössä harjoittaa oikeuksiaan, saada oikeutta myös muissa jäsenvaltioissa. Nyt kun sen ansiosta, että on tunnistettu pääongelmakohdat ja puutteet, mitä tulee direktiivin soveltamiseen. Ja niiden löydösten pohjalta jolta komissio on kertomuksen laatinut. Ja kiittäisin myös siitä, että olette tehnyt, tehneet ehdotuksia, joita on siis tehty sekä komissiolle että jäsenvaltiolle. Minä tiedän, että aina uudestaan kuulemme samaa tarinaa. Puuttuu tietoa, kansalaiset eivät tunne oikeuksiaan ja tämän takia minä palaan siihen, minkä jo sanoin alussa. Siis me tarvitsemme tiedotuskampanjaa. Olen ottanut minusta juristien koulutus on yksi tärkeä elementti tässä. Siis hän on tärkeää, jos e, että ei ole vain kuluttajan oikeuksia, vaan myös otetaan huomioon tämä juridinen puoli, joten asianajajien juristien koulutus suoritetaan oikeusohjelmien yhteydessä ja edistetään myös vaihtoehtoisia kiistanratkaisuväyliä. Tämä on erittäin tärkeää mielestäni erityisesti yrityksille ja kuluttajille ja näiden välisille suhteille, koska ei hän nyt aina tarvitse suinkaan tuomio, ö, mm, oikeuteen mennä näissä kysymyksissä. Mutta kansalaisille täytyy ensin antaa, an, kansalaisille täytyy antaa ensin vas, ö, tietoa siitä, että tällainen toiminta on lai, ö, luotettavaa, siis tietoa tässäkin tarvitaan pohjaksi, ja sitten meillä on nyt lainsäädäntöä pöydällä, sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa. Kun meillä on tällainen tiedotuskampanja, niin mielestäni niin meidän täytyy ottaa kaikki nämä elementit mukaan. Siis pitää mennä paljon pidemmälle kuin tässä valiokunnassa yleensä tehdään, mutta Pitäisi tarkastella myös kaikkia keinoja ja koota ne yhteen. Se olisi tehokas tehokasta kansalaisten kannalta, koska he eivät tiedä, onko kyseessä tästä vai mistä valiokunnasta, jonka vastuulla asia kuuluu. He vain pyytävät, että asiat hoidettaisiin. Good. Hyvä. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt meillä on täällä kokonainen sivu muistiinpanoja, asioita, joita haluan käydä lävitse yhdessä teidän kanssanne. Ennen kuin annan puheenvuoron muille puhujille, haluaisin kiittää teitä erityisestikin siitä, että kuluttajien tietoisuuteen viittasitte ja kansalaisten tietoisuuteen, mutta ei pelkästään kansalaisiin kanta kiinnittää huomiota, vaan myöskin pk-yrityksen. Pk-yrityksetkään eivät tiedä monistakaan eurooppalaisista välineistä. Tämä on otettu huomioon joissakin meidän erityishankkeissamme tämä tiedon puute. Markkinointikuluttaja-osasto on ensimmäistä kertaa laatinut kirjasen ihmisten kuluttajien oikeuksista sisämarkkinoilla. Tätä tietoa täytyy viedä eteenpäin, pohtia internetin käyttömahdollisuuksia ja muita keinoja viedä tietoa eteenpäin. Saattaa olla hyvinkin, että tarkastelemme jonkinlaista omalten mietintöä tai poliittista asiakirjaa tämän asian eteenpäin viemiseksi. Tämä on ongelma, josta me hyvinkin tietoisia tällä puolella. Nyt äh, mielellään puheenvuoroja valiokunnan jäsenille. Nähdäkseni te voitte olla paikalla kello 16 saakka, näillä olen ymmärtänyt. Joten kysymyksiä voidaan ottaa en kenties kolmen ryppäässä, mikäli kysymykset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, niin tämä onnistuu näin Kaler, Senalova ja Rapti ensimmäisellä kysymyskierroksella ja toisella kierroksella herra Mayer – Rova Schaldemose ja Rova Weiler. Haluatko joku muu vielä puhujalistalleni? Herra Rochefort vielä, Schwab ehkä. Kuka vielä? Te voitte puhua lopuksi ja muutkin, jotka eivät ole vielä tulleet mainituksi. Kuluttajadirektiivin esittelijänäkin, esittelijänä te ehkä haluatte myöskin kommentoida. Eikä kolme kysymyskierrosta toistaiseksi. Joten Rova Gaaler ensin. Rova Gallo, tulkki korjaa. monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova komission jäsen tästä teidän selvityksestänne. Kiitos, kiitoksia myöskin siitä, että muistutitte mieliimme sen, että sisämarkkinoiden kehittyminen, digitaalisten markkinoiden kehittyminen on erittäin tärkeää. Tämän yhteydessä on tärkeää, että kansalaiset, joita tänä päivänä kutsutaan nimellä kuluttajata, voivat olla luottavaisiin mielin kaikissa maksutapahtumissaan ja osto tapahtumien yhteydessä ja kaikki muutkin osapuolet voivat olla luottavaisin mielin. Esittelijänä, joka vastaa jurivaliokunnassa tästä henkilötieto, henkilötietojen suojakysymyksessä, haluaisin nyt ranskalaisena edustajana esittää tämän kysymyksen. Ymmärtä varmaan, mistä on kyse. Pariisin alueella 28. helmikuuta järjestettiin seminaari, jossa jonka Ranskan hallitus järjesti sosiaalisten johdolla. Siellä puhuttiin digitaalitaloudesta ja etenemissuunnitelmasta, roadmapista, joka sitten julkistettiin tuon seminaarin päätteeksi. Sen etenemissuunnitelman mukaan tarkoituksena on, että kaikki kansalaisten suojan liittyvät asiat ja sen kun on kyse henkilötiedoista – otetaan huomioon kohteeksi, olpäästi kyse henkilötietojen suojelusta, alaikäisten suojelusta. Tässä asetuksessa on tässä suhteessa tiettyjä puutteita vielä. Ja tarkoituksena on, että poliisille annetaan tehtäväksi myöskin pol- varmistaa, että asiat kunnossa. Mutta tässä on nyt herännyt jo joitakin pelkoja ja huolia aivan eksplisiittisesti rouva komissaari, teidänkin nimenä mainittiin keskustelun yhteydessä ja sanottiin, että nyt on pelättävissä se, että lopputuloksena on eurooppalaista säätelyä, joka vie tilannetta alaspäin huonompaan suuntaan ja tässä ryhdytään harmisoimaan sanktioita, jotka sitten heikentävät kansallisten viranomaisten toimintamahdollisuuksia. Tämä pelko ilmaisten Ranskan hallituksen suulla muutamia päiviä sitten. Ja juuri tämä huoli huolestuttaa myös minua. Haluaisinkin kuulla teidän tuntemuksenne tämän asian osalta. Minun mielestäni kuitenkin jokaisen jäsenvaltion täytyy voida itsekin vaikuttaa asioihin, mikäli halutaan pistää asioita liikkeelle ja viedä asioita eteenpäin Euroopassa. Mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia tuosta erittäin mielenkiintoisesta sisäpiirin tiedosta keskustelun osalta, käydään Ranskan hallituksen piirissä, mutta ei pelkästään Ranskassa, muuallakin on järjestetty tällaisia paikallistason kokouksia samaisen asian tiimolta. Rova Senalova sitten. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, Madam. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen alustuksestanne. Puhun nyt englantia, koska puhun koordinaattorimme Evelyn Gebhardin puolesta nimissä. Hän ei tänään pääse paikalle hän on yhteisen eurooppalaisen kauppalain toinen yhteisesittelijä myös. Niin kuin tiedätte, SD-ryhmä on ajanut kuluttajien asiaa vuosien ajan ja aina pyrkinyt, to, pyrkinyt toimiviin sisämarkkinoihin. Haluamme asettaa Euroopan kuluttajat poliittisen työmme keskiöön. Mitä tulee Euroopan yhteiseen kauppalakiin, niin se ei kyllä nyt ole lupausten tasalla. Komission ehdotukseen kohdistuu paljonkin kritiikkiä, hyvin perusteltua kritiikkiä ja perusteltuja huolenaiheita, jotka liittyvät myös komission ähm, toimiin niiden vaikutusarvioinnin kautta, eli tällaisen terveystarkastuksen kautta. Ensinnäkin, mitä tulee näihin transaktiokustannuksiin, sivuilla 12 ja 13 voidaan todeta, että laskelma pohjautuu vain kahteen Äh, laskelmaan ja monet äh, BC äh, kauppiat ovat todenneet, että kun tällaisia kuluja ei ole, niin mitään indikaatioita ei voida myöskään antaa. Nämä arviot on tehty todella vain arvioina, eivätkä ne perustu todellisiin kustannuksiin. Sitten kun ajatellaan rajat ylittävää kauppaa, erityisesti PK-yritysten osalla, niin näitä lukuja on kyllä yliarvioitu huomattavasti. Komissio odottaa, että kilpailu lisääntyy ja että kuluttajille lankeavat kustannukset tulevat olemaan korkeintaan 0,4-0,7 prosenttia. Tämä vaikutusarvio on niin äh, sivulla 107 näin. Komissio on tämän lisäksi pohjannut työnsä olettamuksiin, joita ei ole perusteltu. Nimittäin katsotaan, että tästä voisi tulla tällainen ikään kuin laadun merkki, mutta eihän näin tiedetä, voiko todella tai tuleeko näin tapahtua. Tämä vaikutusarvio on tehty hyvin hatarin perustein ja me emme pidä sitä hyvänä. Euroopan parlamentti on nyt siis hyvin perusteellisen terveystarkastuksen tehnyt tälle vaikutusarvioinnille, eikä ole kyllä siitä vaikuttanut, vaikuttunut. Eli äh, mitä vastaatte tähän, mitä tulee eurooppalaisen kauppalakiin? Kiitoksia. Kiitoksia. Kirjaamme nämä huomautukset ylös. Ja tämän kierroksen päätteeksi olen varma, että herra Mairkin puhuu yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista ja tästä puhutaan enemmän toisella kysymyskierroksella, mutta lopuksi vielä Rova Rapti tällä kysymyskierroksella. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa Rova komission varapuheenjohtaja Rova Reding, haluaisin sydämellisesti kiittää teitä Rova Reding. Niin, toistan nyt vielä, kun saitte kuulokkeet päähänne. Kiitän teitä kovasti siitä, että tulitte tänään vieraaksemme. Me olemme hyvin huolellisesti nyt tässä kuunnelleet teitä ja täytyy kyllä myöntää, että minun toiveeni tässä nyt ovat heräämässä sen suhteen, että olette edessänne olevien haasteiden tasalla, mitä tulee kuluttajien suojelemiseen. Aina kun te tulette vieraaksemme valiokuntaan, ajattelen kahta asiaa. Yhtäältä mieleeni tulee verkkovierailu roaming kysymys ja toisaalta sitten sukupuolten tasa-arvoisuus. Ja ihan tässä vastikäänhän, eh, ihan piakkoinhan juhlimme jälleen kansainvälistä naisten päivää. Ja minä toivon, että te todella eh, olette merkittävien edessämme olevien haasteiden tasolla. Seuraavassa Euroopan parlamentin täysistunnossa toimitetaan äänestys näistä vaihtoehtoisista kiistanratkaisumenettelyistä. Te viittasitte siihen, kuinka tärkeää tämä on. No tässä yhteydessä me todella toivomme, että kuluttajien elämä helpottuu, mutta kyllähän aina tulee varmasti olemaan tapauksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ratkaisua ei voida löytää niille ongelmille, joita kuluttajat äh, kiistojen ratkaisuasioissa, jotka tapahtuvat siis äh, oikeusjärjestelmän ulkopuolella kohtaavat. Ja tässä sitten joukkokanteet ovat yksi mahdollisuus. Muistuttaisin, että jo kaksi vuotta sitten täällä tehtiin, tai komissio teki aloitteen 18 000 vastautta äh, tässä, tällä kuulemiskierroksella saatiin ja kuluttajien kanta on sellainen, että he todella toivovat, että komissio käynnistää lainsäädäntötoimet. Samahan on vaatinut Euroopan parlamenttikin toinen helmikuuta 2012 päätöslausumassa muun muassa. Ja me olemme odottaneet, että vuonna 2012 joukkokannetoimiin olisi ryhdytty. Näin ei kuitenkaan ollut, näin ei tapahtunut. Ja minä haluaisin nyt teiltä tarkalleen kuulla, mitä kuluttajat voivat odottaa, sillä se, mitä te olette todennut rajat ylittävän kaupan suhteen, ryhmämatkojen suhteen, teknologian käytön suhteen, kun ajatellaan ne jo kaikista kuluttajaa, sitä, että he alkavat käyttää internettiä yhä laajemmin, niin sehän luo ihan uuden maailman. Ja joukkokanne mahdollisuus toisi kuluttajille kyllä tässä lisää turvaa erityisesti rajat ylittävien toimien suhteen, joten odotamme nyt kovasti kiinnostuneena vastausta. Kiitos. Joten komission jäsen, voisitteko nyt käydä lävitse nämä ensimmäiset kolme kysymystä ja sitten otetaan toinen kysymyskierros vielä. The first uh, question. Ensimmäinen kysymys liittyi tietosuojaan ja sitä koskevaan uudistukseen. Sanon jo avajaispuheenvuorossani, että täällä on kaksi merkittävää seuraamusta tällä lainsäädännöllä. Ensimmäinen niistä on kaupallinen luonteeltaan, koska pelkästään se tosiasia, että enää ei ole 27 ristiriitaista lainkäyttöä, vaan yksi yhteinen lainsäädäntö koko mannerta varten. Tämä tuo mukanaan 2,3 miljardin euron säästöt yritysten puolella vuodessa, joten kyse on varsinaisesta markkinoiden vilkastuttamisesta. Olisi voinut hyvinkin kuvitella tämän logiikan valossa, että mikäli yhdellä mantereella on yhdet säännöt, niin tämän myötä syntyisi myöskin yksi yhteinen sääntelijä. Nyt päätettiin, että näin ei tehdä. Tämä johtui siitä, että kansalliset sääntelijät tuntevat hyvin omat markkinansa. Ne tuntevat myöskin markkinoilla toimivat pelaajat ja kansalaisensa paremmin kuin kukaan muu, joten päätimme, että meillä on yhden luukun järjestelmä – jolle annetaan tai joka antaa kansallisille sääntelijöille luvan toimia omalla kansallisella alueella, mutta että kaikkien kansallisten sääntelyiden täytyy noudattaa samoja sääntöjä. Ja niiden täytyy toimia täysin riippumattomina niin, että teollisuus ei pysty vaikuttamaan niiden päätöksiin, mutta eivät myöskään hallitukset. Lisäksi Jotta nämä kansalliset sääntäjät voivat pitää kiinni velvollisuuksistaan, niille täytyy antaa riittävät välineet. Niiden toimintaa täytyy voida vahvistaa kansallisten sääntelijöiden nimittäin. Ja lisäksi saimme innoitusta niistä hyvistä esimerkkeistä, joita on ollut mukaan luettuna Knillin tapaus. Artikla 29 pohjalta perustettu työryhmä, jossa kaikki kansalliset sääntelijät istuvat saman pöydän ääressä, on pyytänyt, että KNIL nyt laatisi tämän analyysin, jotta tiedettäisiin, mitä puutteita bisnespuolen, bisnesmaailman puolella on nähty, mitä ongelmia on ollut vielä edessä. Kansalliset sääntelijät toimivat jo tänäkin päivänä ja pistävät täytäntöön jo asetusta, vaikka asetusta ei ole vielä olemassakaan. Siitä huolimatta tämä yhden luukun järjestelmä toimii jo käytännössä. Mitä tästä on sitten seurannut, ei pelkästään kansalaisten kannalta katsottuna, vaan myöskin yritysten saaman kohtelun suhteen? On havaittu, että kukin sääntelijä menee sellaisten yritysten pakeille, jotka eivät ole toimineet kansallisen lain mukaan. Ja asettavat, kukin asettaa sitten sanktioita. Jotkut sääntelijät eivät voi asettaa sanktioita. Maksimisanktio, joka voidaan asettaa yritykselle, on noin 600 000 euroa. Kolme kansallista sääntelijää pystyy asettamaan tällaisia sakkoja langettamaan sakkoja. Joillekin yrityksille tämä on kuitenkin pikkuraha eikä millään tavalla estä niitä toimivasta epäkelvolla tavalla. Siksi on ehdottanut, että tulevaisuudessa kaikkien sääntelijöiden pitäisi voida langettaa korkeintaan 2 prosentin sakko suhteessa tämän konsernin maailmanlaajuisen liikevaihtoon. Tämä olisi todella suuri este epäkelvolle toiminnalle. Kannustaisin yrityksiä toimimaan sääntöjen mukaisesti. Täten sääntelijöillä olisi riittävän järeät aseet, jotta ne voivat näiden avulla toimia käytännössä. Ja loppujen lopuksi niin ei sitten tarvitsisi edes toimia, koska mikäli yritykset tietävät, että tällaisen kovan hinnan voi joutua maksamaan, mikäli ei noudata sääntöjä, niin silloin yritykset miettivät kyllä tarkkaan ennen kuin ne ryhtyvät vilunkipeliin. Joten asetus vahvistaa merkittävällä riippumattomien sääntelijöiden mahdollisuuksia pitää kiinni yhteisestä eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Ei tämä tarkoita sitä, että standardit tai normit heikkenisivät, vaan pikemminkin tilanne tulee kohentumaan, koska tässä otetaan esimerkiksi kaikkein vahvimmat valtaoikeudet ja mennään tästä vielä pidemmälle. Tämä tarkoittaa sitä, että monet sääntelijät, jotka tänä päivänä eivät pysty toimimaan voivat olla vähintäänkin sillä tasolla kuin kaikkein parhaiten ja tehokkaimmin toimivat sääntelijät tänä päivänä Euroopassa. Kaikki tuodaan vähintäänkin tuolle tasolle. Nähdäkseni Ranskassa käytävä keskustelu juontaa juurensa aikaan, jolloin tätä lainsäädäntöesitystä ei ollut vielä esitetty, joten kukaan ei vielä tiennyt, mitä komissio aikoi edes esittää oli ennen aikaista. Sitten yhteinen kauppalaki. Sen osalta tiedän, mitä mieltä Rova Gebharta tästä lainsäädäntöaloitteesta on. Ei tämä ole mitään uutta tietoa minulle. Uutta tässä on se, että parlamentti on nyt pystynyt itse tekemään vaikutusarvion yhteisestä kauppalaista. Nähdäkseni tämä vaikutusarvio on erittäin mielenkiintoista luettava ja erittäin tärkeä asia, koska mitä siellä lukee? Siellä lukee selkokielellä seuraavaa. Tämä vaikutusarvio, tai sä sanoit, että komission tekemä vaikutusarvio, luen nyt parlamentin vaikutusarviosta, komission vaikutusarvio on hyvin pitkälti uskottava Tietystikin eri elementtien kohdalla saattaa olla pientä erovaisuutta kahden tekstin välillä, ja tämä tullaan ottamaan huomioon silloin, kun parlamentin kanssa neuvotellaan, mutta kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen vaikutusarvio, jonka komissio on tehnyt, on parlamentin vaikutusarvion mukaan vahva pohja, jonka perustalta voidaan toimia. Olin, olin erittäin iloinen lukiessani tämän koska mikäli tilanne olisi ollut toisin, tästä olisi syntynyt ongelmia. Pieniä yksityiskohtia on, jotka ovat ongelmallisia, ja lainsäätäjät ottavat nyt huomioon nämä eriäväisyydet erot vaikutusarvioissa. Ja oikeudellisten asioiden valiokunta on nähdäkseni vastuuvaliokunta parlamentin puolelle. Sen tehtävänä on nyt sitten katsoa, mitä se aikoo ehdottaa Miten tätä ehdotusta voidaan parhaiten pistää täytäntöön niin, että voidaan lisätä kilpailua? Tänä päivänä jotkut eivät uskalla myydä tavaroita tai palveluita rajan ylitse, koska ne pelkäävät, että ne joutuvat sitten noudattamaan naapurimaan lainsäädäntöä. Toivottavasti nyt nämä tästä ongelmasta päästään eroon niin, että kuluttajilla on, kuluttajilla on enemmän valinnan mahdollisuuksia, koska joskus kuluttajilla ei ole mahdollisuutta edes ostaa mitään rainoitse, koska myyjä ei yksinkertaisesti tarjoa tuotetta kuluttajalle rajan toiselta puolelta käsin. Joten tästä tulee olemaan hyötyä sekä kuluttajalle että PK-yrittäjille. Ja jo ennalta luotan tässä parlamentin tukeen ja myöskin neuvoston myötämielisyyteen. Uskoakseni olemassa olevat ongelmat voidaan vielä ratkaista. Ei minä nyt sano, että minun ehdotukseni on ehdottoman oikeassa. Ei minulla mitään lopullista totuutta takataskussani ja olen valmis kuuntelemaan parlamentin kannanottoja ja myöskin Euro- neuvoston näkemyksiä. Jotta tämä saadaan sitten linkitettyä siihen kysymykseen, jonka Rova Rapti esitti vaihtoehtoisesta riitojen ratkaisusta ADRstä ja verkkovälitteisestä riitojen ratkaisusta ODRstä. ADR ja ODR ovat mukana tässä keskustelussa ja nämä täytyy saada hoidettua asiat, ongelmat täytyy voida hoitaa ADR ja ODR kautta ennen kuin mennään kansalliseen tuomioistuimeen ja on myöskin mielenkiintoista katsoa, kuinka käytännössä vaihtoehtoinen riitojenratkaisu ja verkkovälitteinen riitojen tulevat toimivan käytännössä. Sitten joukkokanne kysymys. Komissio ei ole koskaan katsonut, että joukkokanne on sinänsä itse tarkoitus, vaan pikemminkin joukkokannetta on pidetty välineenä, jonka avulla päästään poliittisiin tavoitteisiin unionin tasolla. Komission työohjelmassa vuonna 2012 oli mukana aloite, mutta ei mitään prioriteettitoimia, jotka valmistelevat tätä erittäin monimutkaista asiaa päivä, jonka avulla tätä valmistelua jatketaan. Minä teen tässä suhteessa läheistä yhteistyötä kollegoideni Almunian ja Boschin kanssa, Borgin, Borgin kanssa sen jälkeen, kun Dalin kanssa aiemmin tein yhteistyötä. Borg on nyt lyhtynyt toimimaan tekemään näitä Dalin aiempia tehtäviä. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa viitataan eurooppalaiseen johdonmukaiseen lähestymistapaan tämän ryhmäkanteen osalta – joukkokanteen osalta. Parlamentin kannanotto otetaan vakavasti huomioon ja tulette näkemään, että komission tekemässä ehdotuksessa pyritään välttymään niiltä kielteisiltä vaikutuksilta, joita saattaa syntyä ehdotukselta, ehdotuksen myötä. Ja tässä halutaan myöskin antaa tietyt äh, juridiset takuut ja oikeudelliset takuuta eri osapuolille. Tällä pyritään välttymään oikeusjutuilta. Kiitoksia. Meillä on enää 15 minuuttia aikaa, joten toivottavasti kysymykset lyhyitä ja nasevia. Toinen kierroks. Mayer, Schaldemosa ja Weiler. Mayer ensin. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa rouva komission jäsen, vaikutusarviointi ja Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toteamus mielestäni ovat ihan riittäviä. Ja mielestäni kysymys siitä, jatketaanko vaiko eikä jatketa, on näin ollen hoidettu pois päiviltä. Euroopan unionilla on valtavat markkinat ja valtavasti tuotantoa. Me tuotamme neljänneksen koko maailman kokonaistuotannosta ja ulospäin näytämme yhdeltä valtavalta jättiläiskokonaisuudelta – mutta täällä sisämarkkinavaliokunnassa olemme todenneet, että sisämarkkinat eivät edelleenkään oikein toimi. Ja nyt monilla aloilla, kuten esimerkiksi kuluttajan suojassa, ja nyt tästä kauppa-oikeudesta, jonka esittelijä itse olen, niin se on yksi monia mahdollisuuksia tai monia esteitä – joita on. Se ei ole suinkaan ainoa este, mutta varmasti yksi este, joka johtaa siihen, että sisämarkkinat eivät toimi, kun meillä on 27 erilaista oikeusjärjestelmää. Tästä nyt ei ole kysymystäkään, mutta kysymys on, että miten tämä ratkaistaan. Ja jos ratkaistaan, niin avautuvatko sisämarkkinat sitten todella kuluttajille? Ja minun vastaukseni on selvästi, että kyllä, sillä kaikki 500 miljoonaa kuluttajaa ovat myyjiä ja kauppiaita. Siis onhan leipurikin, joka myy leipää, myös kuluttajaa, kun ostaa vaikkapa kahvinkeittimen. Siis ei voi sanoa, että on ostajia ja myyjiä. Me kaikki olemme kaikkea. Siis meillä on 500 miljoonaa kuluttajaa ja 27 erilaista oikeusjärjestelmää. Ja kun katsotaan erityisesti nettikauppaa, kaikki voimme todeta, että myyjä myy korkeintaan kymmenessä maassa, mutta ei kukaan 27 maassa. Kielikysymys on varmasti yksi tärkeä kysymys, mutta ei se voi olla pääsyy tälle, sillä jos onnistuu myymään kymmenessä maassa, niin kyllä sitten jo toimii vähintäänkin kahdeksalla kielellä, eli ei kielikysymys sinänsä ole este ainakaan ainutlaatuinen este, se on ehkä yksi lisäeste. Siksipä minä kannatan kovasti sitä, että tämä Euroopan kauppasopimusoikeus, niin kuin me sitä saksaksi kutsumme, on asia, joka tulisi ratkaista. Me ostajat, kuluttajat todella tarvitsemme sitä. Me olemme tehneet tiettyjä muutosesityksiä, haluamme tätä yksinkertaistaa. Tässä on erilaisia käsitteitä. Mielestäni pitäisi olla kaksi käsitettä, myyjä ja kuluttaja tai ostaja. Jos hoidamme tämän asian järkevästi, niin että tavallinen kuluttaja todella hyötyy siitä, niin mehän olemme sitten ottamassa kyllä aimoharppauksen. Toinen asia sitten vielä oikeudenkäynti budjettiasiat. Kyllähän tämä oikeastaan on hoidettu. Niin kuin te totesitte, me tarvitsisimme tällaisen laajan kampanjan, jonka komissio voisi hoitaa. Jos meillä on tämä materiaalinen pohja, eli meillä on kauppaoikeus ja sitten meillä on ongelmatapauksissa kiistojen ratkaisumenettely ja meillä on myös erilaisia menettelyjä olemassa ja meillä on myös mahdollisuus todella hoitaa nämä. Ja kun tähän sitten saadaan vielä tämä oikeudenkäyntikulu asia hoidettua, niin, ei, niin mitäpä muuta. Kyllä meidän täytyisi paitsi juristeille tästä tiedottaa, niin myös tuomareille. Ainakaan minun omalla alueellani kukaan ei voinut osannut kertoa, että miten niitä lomakkeita oikein täytetään ja mistä tässä oikein on kysy. Puhutaan aina suurista asioista ja pelastuspaketeista ja niin edelleen, niin ihmiset aina kysyvät, että no mitä minä siitä hyödyn. Mutta kun me voisimme todella hoitaa asiat niin, että todella ihmiset hyötyisivät ja kuluttajat hyötyisivät. Sitten vielä kysymys, aikooko komissio pian ja energisesti ja kattavasti käynnistää tällaisen tiedotuskampanjan? Ähm, Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Schaldemose, olkaa hyvä. Thank you and... Kiitos. Tämä nyt on pikemminkin huomio, ei niinkään kysymys. Olen samaa mieltä siitä, että on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset ja kuluttajat todella luottavat sisämarkkinoihin, muuten he eivät niitä käytä. No vaikkapa tämä hevosen lihaskandaali on hyvä esimerkki siitä, että olisi tärkeää, että kuluttajat voivat luottaa siihen, mitä heille kerrotaan. Komissio ja jäsenvaltiot yhdessä voisivat kertoa kuluttajille näiden oikeuksista, jotka ovat voimassa ja totta jo tänään. Tällainen komission keskitetty kampanja ei mielestäni välttämättä ole ainut tapa kuluttajille tiedottaa. Yksi paras tapa tiedottaa kuluttajille ovat varmasti eh, voimakkaat eh, kansalliset kuluttajaneuvostot, koska he todella saavat suoran yhteyden kuluttajiin, mutta myös sosiaalinen media, niin kuin hyvin tiedätte, on tärkeä muun muassa hyvien uutisten levittämiskanavana. Tässä yksi päivä kerroin Facebookissa ystäville niin yhteisön unionin tuomioistuimen päätöksestä liittyen matkustajien oikeuksiin. Ja levitin tätä tietoa heti innokkaasti ja meidän täytyy tehdä selväksi, missä sitä eurooppalaista lisäarvoa on. Ja näin voisimme ehkä auttaa toisiamme, siis me parlamentti ja te komissio, koska välttämättä aina kansalaiset eivät ymmärrä, että missä sitä eurooppalaista lisäarvoa todella on. Eli se täytyisi selvittää. Mutta kiitos siitä, että tiedostatte asian ja yritätte tehdä sille jotain. Kiitos. Uh, thank you very much, Mrs. Schaldemose and Mrs. Weiler. Kiitoksia, Rova Schaldemose, sitten Rova Weiler. Kiitos. No, voin tämän omasta kokemuksestani vahvistaa sen, mitä Krista tuossa vieressäni juuri sanoi. Kyllä me kuluttajat mielellämme haluaisimme selvät säännöt, selvät sanat, eikä niin kauhean monimutkaisia käyttöohjeita. Omassa kotimaassani Saksassa, joka alusta vastusti kovasti tätä liikennevalomallia, tai siis tätä, ää, mutta se olisi, nyt on kyllä kelkka kääntynyt ja katsomme, että taitaisi olla aika hyvä, jos sellainen olisi nyt tässä vaikkapa tämä hevosenlihaskandaalin aikoina. Komissio ja parlamentti voisivat ehkä palata tähän vielä. Mitä tähän aikatauluun tulee? Meillä ei ole paljon aikaa, komissiolla ei ole paljon aikaa pyrkiä saamaan aikaan lainsäädäntöaloitteita, jotka saataisiin tämän lainsäädäntökauden puitteissa vielä päätökseen. Eli jos ajatte saada vielä jotain aikaa tällä kaudella, niin viimeistään tuossa pääsiäisen jälkeen asioita pitäisi varmaan saada liikkeelle. Sitten kysyisin vielä joukkokanteista. Kollega Rapti puhui tästä myös. Kuulin kyllä vastauksenne, että tämä nyt ei voi olla tavoite sinänsä, vaan vain väline ja täytyisi estää tällaiset väärinkäytökset. Emme me halua tuollaista par- parlamentissakaan tuollaista amerikkalaista mallia joukkokanteiden suhteen, mutta haluamme eurooppalaisen mallin. Ja tämän lainsäädäntökauden alussa komissiolla oli ky- kyllä toinen ääni kellossa. Totesi, että olemme valmiit toimimaan. Ja nyt kysyn ihan konkreettisesti teiltä, ehkä en kuulu äskeistä vastaustanne. Mikä teidän aikataulunne on? Konkreettinen kysymys. Tuleeko eurooppalaista lakia? ei mitään toistoa Amerikan lainsäädännöstä, niin että me täällä parlamentissa ja sen valiokunnassa vielä ennen vuoden loppua saamme sen hoidettua. Ja sitten eh, ensi keväänä täysistuntopäätöksen. Meillähän ei ole mitään tietoa siitä, mitä sitten tapahtuu ensi kevään jälkeen. Kuluttajille on aivan selvää, että viisi vuotta meiltä on päässyt täysin hukkaan tässä asiassa. Kiitos. The first... Uh, Ensimmäinen kysymys yhteistä kaupalaista. Olen iloinen, että parlamentti eri kokoonpanoissa näkee tämän komission ehdotuksen hyödyllisenä työkaluna, jolla voidaan ratkaista ongelmia. Ja olette oikeassa, olisi loogisempaa kutsua sitä kaufrechts kuin termillä kuin seislo sanalla, mutta näin tämä nyt vain on, mutta tässäkin olisi tärkeää informoida kansalaisia tällaisen välineen olemassaolosta. Ja mielestäni kansalaiset kyllä näkevät varsin piankin, jos parlamentti ja neuvosto sopivat yhteistä kauppalaista, niin silloin nopeasti kansalaiset kyllä ymmärtävät, että tavarat, joita he eivät ennen voineet verkossa tavallaan saavuttaa, niin nyt he sitten pystyvätkin niitä ostamaan jatkossa, jos näin haluavat. Ja uskon, että tämä on varsin tärkeä viesti välittää eteenpäin. Ja kyllä, olette aivan oikeassa, vaikkakin vielä olemme uudistamassa joitakin lainsäädännön osia, niin meillä on erittäin hyvä työkalupakki olemassa, jos se vain tunnettaisiin ja tiedettäisiin. Ja vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa omalla alueellaan siitä, että kertovat, tiedottavat näistä käytettävissä olevista välineistä ja omista laistaan, niin minusta kuitenkin näyttää siltä, kun keskustelen kuluttajajärjestöjen kanssa, että he, tämä ei ole kovinkaan tehokasta toimintaa, kun pyritään tätä tiedottamista harjoittamaan, vaikkakin paljon moninaisia ponnisteluita on meneillään, mutta ehkä joku tällainen iso kampanja, jossa selitettäisiin mitä kansalaiset voivat saada. Se olisi ehkä tärkeää tässä ja tämä olisi tärkeää myös parlamentin kannalta katsottuna, koska minä uskon, että tämä on hyvä argumentti Eurooppa-vaaleja ajatellen. Voidaan sanoa, että katsokaa, mitä parlamentti on auttanut aikaansaamaan kansalaisille kuluttajina omissa jäsenvaltioissaan ja jäsenvaltion ulkopuolella. Ja yksi syistä, minkä takia sääntöjä ei tunneta, te olette tässä ihan oikeassa, se johtuu siitä, että lakialan ammattilaiset eivät aina ole täysin tietoisia siitä, että näitä oikeuksia on olemassa. Ja tämän takia minä olen aloittanut koulutuksen, ei vain koskien asianajajia, vaan myös tuomareita. Tämä koskee kouluttamista koko EU-lainsäädännöstä, koska sitä paitsi monet lakiasiantuntijat tuntevat vain oman kansallisen lakinsa ja oikeutensa, ja heillä ei ole juurikaan kuvaa muista maista, ja tämän takia olemme peräänkuuluttaneet e-justice-portaalin merkitystä niin, että tuomarit, juristit voivat nähdä, minkälaista lakia soveltaa naapurimaassa, koska varsin usein tuomarit joutuvat kuitenkin soveltamaan muuta lakia kuin kansallista lakia. Tämän takia myös nämä verkkosivut, joita olemme luoneet, ovat niin tärkeitä, koska joskus on tärkeää ei se, että tuomarit tuntee kokonaisuudessaan naapurimaan lain, mutta tuntee jonkun yhteishenkilön, joka taas puolestaan tuntee, joten verkostot ovat äärimmäisen merkittäviä. Kyllä, meillä on vahvoja kuluttajaneuvostoja, kuluttajajärjestöjä jäsenvaltiotasolla. Esimerkiksi minä itse tulen jäsenvaltiosta Luxemburgista, missä kuluttajajärjestö on todella vahva ja lähes joka ikinen sen tuntee, mutta näin ei kuitenkaan kaikkialla ole tilanne. Tämän tiedän myös. Ja juuri tämän takia meidän täytyy välittää viestiä paremmin. Te saada, saada tietää, että meillä on tällainen uusi Eurooppa-portaali. Olen itse ollut sitä laatimassa kollegani Michel Barnien kanssa. Tämä oli todellinen yhteisyritys yritys kahden komission ja sen välillä. Toinen hoitaa sisämarkkinoita, toinen taas on vastuussa kansalaisista. Niin, että kansalaisilla on yksi tällainen portti, jonka kautta voit välittää minkä tahansa kysymyksen haluavat. Myös monimutkaisia kysymyksiä, jotka sitten jaetaan jatkossa sopivimpiin paikkoihin, mutta kansalaiset kuitenkin saavat yhden vastauksen tuloksena. Ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia. Ja tämä tieto saadaan myös kaikilla EU-kielillä. Tässäkin olemme aloittaneet kaikissa jäsenvaltioissa tällaisen informaatiokampanjan, jossa kerrotaan, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Mutta silti joskus, kun vierailen jäsenvaltioissa, kysyn ihmisiltä asioista ja varsin harvat kansalaiset kuitenkaan tuntevat tätä mahdollisuutta, joten tämä on meidän tehtävä listallamme. Meidän pitää todellakin olla nyt tehokkaina tämän vuoden loppuun mennessä ensi vuonna, ennen kuin te aloitatte oman vaalikampanjanne. Meidän pitää saada tällaista koordinoitua toimintaa aikaan. Ja olen erittäin iloinen voidessani tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Eihän tässä ole kysymys mistään Äh, oman nurkkakunnan puolustamisesta tappelusta, vaan tässä on kyseessä koko Euroopan etu. Meidän tosiaankin pitää tehdä tässä yhdessä hommia. Sitten oi, oikeusjärjestöt, joukkokanteet, Joachim Almunia ja minä tulemme laatimaan aloitteen Siis tässä on kysymys oikeussuojakeinoista ja annamme, kerromme näistä konsultaation tuloksista vielä ennen tämän vaalikauden loppua. Ja ihan kuten sanoin, olemme panneet huolella merkille Euroopan parlamentin päätöslauselman joukkokanteista, oikeussuojakeinoista ja me aiomme integroida parlamentin ehdotukset mukaan omaan ehdotukseemme ja annamme sitten sen loppuehdotuksen jatkossa. Really over on our time now. Nyt aika, annettu aika on ylitetty. Rouva Jensen, joka on budjettiesittelijämme, saa kohta puheenvuoron ja hänellä on kiire, tämä minä tiedän. Voitaisiinko tässä käyttää vielä pari minuuttia, koska Rochefort ja Schwab halusivat esittää kysymyksen. Voisiko kumpikin puhua vain yhden minuutin? No, Rochefort ensin, mutta hyvin, hyvin lyhyesti. Lyhyesti vain. Kiitoksia, Rova komission jäsen, näistä selkeistä sanoista ja siitä, miten osoititte, kuinka kuluttajan suoja on lähellä teidän jokapäiväistä elämääne, elämääne työtänne ja myöskin lähellä teidän oman sydäntänne. Kuluttajansuojalain täytäntöönpano on asia, josta Andraskin varmaan kohta puhuu, mutta pari seikkaa siitä. Minun maassani eli Ranskassa täytäntöönpano on meneillään. Lakialoite on tehty ja niin kuin aina ranskalainen ministeri tulee sanomaan, että tämä on uutta oikeutta ja tämä tulee parantamaan kuluttajien suojaa tai ei tämä tässä nyt ole se keskeisin viesti, vaan pikemminkin totesin, että tässä on ka- ka- kyse kahden tyyppistä uudesta oikeudesta. Ensinnäkin juridiset säännökset kuluttajat ovat paremmin suojeltua, mutta myöskin kyse on taloudellisista kysymyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että harmonisoinnin kautta kuluttajilla on mahdollisuus ostaa tuotteita internetsivuilta muiden maiden puolelta. En ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että hallitus tai näin tulee sanomaan. Hallitus tulee sanomaan pikemminkin, että Euroopan koska ei sanota, että Eurooppa on tehnyt jotakin hyvää, vaan sanotaan, että hallitus on itse tehnyt jotakin hyvää, mutta nyt halutaan herätä kuluttajan luottamusta, niin että kuluttajat voivat ostaa tuotteita maan ulkopuolelta internetin välityksellä. Suuressa maassa, kuten Ranskassa, tämä pätee myöskin Englantiin ja Saksaan. Tästä olen vakuuttunut puheenjohtaja, mutta kun on kyse suuresta maasta, nämä maat ovat niin suuria, että suuret yritykset toimivat internetissä maakohtaisesti, mutta kun on kyse pk-yritykset, silloin monet pienet pk-yritykset voivat kehittyä ja kasvaa tämän kautta. Ja tämä myöskin mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat nauttia tuotteista ja palveluista muista maista käsin. Ja mitä, mitä tähän tiedottamiseen, tiedonvälittämiseen tulee, kyse pelkästään siitä, että on mahdollisuus käyttää hyväkseen uusia oikeuksia, vaan täytyy saada myöskin näitä, tätä taloudellista hyötyä ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille. Ja tässä suhteessa pitäisi olla paljon avoimemmin mielin ja avata mahdollisuuksia vielä enemmän. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Voin vakuuttaa teille, että Ranskan hallitus ei ole ainoa, joka ottanut omakseen nämä kaikki hyödyt, joita kuluttajien kohdalla on syntynyt, vaikka yhteistyöstä on ollut kyse. Schwab. Kiitoksia Täällä on puhuttu paljon kuluttajadirektiivistä, voin puhua siis lyhyesti. Äärimmäisen tärkeää on, että seurataan aktiivisesti täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Mehän olemme nähneet muistakin aiemmista direktiiveistä, että aina välttämättä tämä täytäntöönpano jäsenvaltioissa ei toimi sillä tavalla kuin on toivottu, joten pyytäisin rouva komission jäsen, että seuraisitte tämän kuluttajadirektiivin täytäntöönpanoa hyvin huolellisesti. Eräs äh, PK-yrityksen edustaja Espanjasta ähm, otti minuun yhteyttä, koska eivät saa tuotettaan myydä naapurimaihin sisämarkkinoilla. Kyllä myös appelsiinien pitäisi voida liikkua vapaasti, eikä vain sitruunojen pyytäisin tähän nyt ihan äh, rehellistä vastausta, tai siis että seuraisimme tätäkin asiaa. Mitä näihin CPC Eli kuluttajakeskuksiin Euroopassa tulee, niin jäsenvaltioissa lähestymistapa on kyllä hyvin erilainen ainakin, mitä tulee niiden äh, kilpailuoikeudellisiin arvioihin. Minä pyytäisin, että nämä kuluttajakeskukset äh, eivät, että niitä ajallistettaisiin näille tukisäännöille, koska muuten tulee kyllä todella suuria ongelmia. Kiitoksia. Very much. Vivian, final word. Vivian vielä lopuksi. Um, yeah, the, the, the last question. Herra Schwabin viimeinen kysymys. Minun täytyy tätä asiaa äh, tarkastella. Olen hämmästynyt, kyllä, mutta katson tätä asiaa vähän paremmin, koska mitä olen minkälaista kokemusta minulla itselläni on ollut myös kansallisena politiikkona on, että nämä järjestöt, jos ne toimivat hyvin, ovat äärimmäisen tärkeitä, koska ne vievät ongelmia pois loppujen lopuksi tuomioistuimelta, koska ne ovat tavallaan välittäjinä, jos ne ovat tällaisia vakavasti otettavia toimijoita, välikäsiä myyjän ja ostajan välillä. Sitten direktiivin täytäntöönpano. Tietenkin kaikissakin direktiivissä tämä osa on kaikki äärimmäisen tärkeää. Nyt voin kertoa teille, että useimmissa tapauksissa jäsenvaltioissa aina puhutaan vaan, että me, me, me. Tämä on kyllä kiinnostavaa, koska joskus luen tiedotusvälineistä sellaista, että uusi laki on laadittu ja sitten sanotaan, että jostain, jostain minä olen tästä asiasta lukenut, ja sitten kun minä tutustun asiaan, niin sitten kyse on direktiivin täytäntöönpanosta, mutta sitä ei koskaan kirjoiteta mukaan. Joten en ole hämmästynyt, että näitä ei kaikkialla täytäntöön panna. Tällaista elämä on, mutta me yritämme kuitenkin informoida niin paljon kuin vain pystymme ja tämän takia yhteinen tiedotuskampanja tulee olemaan todella tärkeä. Ja se itse asiassa, mitä te sanoitte PK-yrityksistä, että ne pystyvät nyt myymään rajojen yli, niin tämä on yksi sellainen elementti, joka toivauksen tullaan ratkaisemaan, jos parlamentti ja neuvosto ovat kanssani samaa mieltä yhdestä kauppalaista, koska näin suurin osa PK-yrityksistä pystyy harjoittamaan rajoittavaa liiketoimintaa ilman, että joutuvat maksamaan kohtuuttomia kustannukset, jotka pystyvät ottamaan huomioon vieraan lainsäädännön. Näinhän ne eivät halua tehdä ja silloin tulos on se, että kansalaisetkaan eivät voi näitä tuotteita ostaa oman maan ulkopuolelta. Tämä on tietysti varsin erilainen kysymys isoissa maissa kuin pienissä jäsenvaltioissa, koska isoissa maissa on laajat markkinat ja jos on myyjä, niin silloin ajattelee myös sitä, että sopeutuu suuren maan lainsäädäntöön. Näin ei todellakaan tee kukaan pienen maan lainsäädännön suhteen, joten meillä on varsin erilaista lain soveltamistasoa olemassa. Ja myös kansalaisten oikeukset vaihtelevat, koska jotkut kuluttajat pienissä maissa yksinkertaisesti eivät voi ostaa, koska heille ei edes myydä muualta. Ja minä haluaisin yhtäläiset mahdollisuudet kuitenkin kaikille kansalaisille, riippumatta siitä tulevatko pienestä vai suuresta jäsenvaltiosta. Ja sitä paitsi minä uskon, että internetin kautta internetmaailma tulee kehittymään paljon enemmän vielä. Nyt meillä on vain sähköistä kauppaa sen verran, että 6 prosenttia kansalaista ostaa verkon kautta. Tämähän on aivan logiikan vastaistakin, mutta tämä liittyy juuri näihin äsken mainitsemiin ongelmiin. Minä toivon, että huomenna jatkossa, kun internetin hyvin osaavat, tuntevat henkilöt tulevat aikuiseksi, jos siis puhun nuorista, niin silloin tämä ei enää olekaan minkälainen este, ja silloin kansalaiset voivat olla yhteydessä mihin tahansa maahan eh, Euroopassa ja mihin tahansa myyjään tai liikkeeseen. Minä todellakin uskon, että lakien täytäntöönpano on todella tärkeää, mutta Se on myös kustannuksia syövä toiminta. Siinä menee paljon myös työaikaa. Kun minä olen komis olen tutustunut tiettyihin direktiiveihin, jotka ovat olleet voimassa jo pitkään, niin huomasin, että suurin osa jäsenvaltioista ei ollut toteuttanut niitä siinä muodossa kuin olisi pitänyt. Niin silloin sitten pitää alkaa neuvottelut ja neuvottelut, jotka ovat loputtomia. Voi mennä vuosia ennen kuin viimeinenkin jäsenvaltio on saadettu oikeuden eteen, jos ei tällä kansallisen lainsäädäntöön. Se näinhän silloin komissaari ei kyllä ole kovan, kovinkaan suosittu. Ja minä olenkin varsin epäsuostokomission jäsen, koska olen seurannut joitakin näistä tärkeitä lainsäädäntöseikkoja, jotka ovat pohjana koko EUlle. Ja olen sitten vienyt haastanut jäsenvaltiota oikeuksien tavallaan. Ja tietysti tähän appelsinikysymykseen, jonka herra Schwab esitti, hän tulee saamaan siihen pikaisen vastauksen. Good. Well, thank you very much indeed. As all... Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Te jälleen kerran osoititte, kuinka selkeä käsitys teillä on teidän toimintapiirinne kuuluista asioista ja osoitte myöskin innostusta näiden asioiden hoitamisen osalta jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanossa vielä mättää, mutta kaiken kaikkiaan te olette kyllä meidän puolellamme erittäin suosittu, ette niinkään suosittu jäsenvaltioiden puolella, koska te kepitätte jäsenvaltioita. Tämä on ollut suuri ilo meille jälleen kerran, niin kuin aina, ja olen varma, että saitte myöskin paljon vastinetta tai palautetta parlamentin jäseniltä. Kiitoksia tästä vierailusta. Good. Um... Hyvä. Siirtykäämme eteenpäin. Tämä on kovin suuri sali. Enkä nyt ennätä saattamaan rouva Redingiä täältä ulos. Rouva Jensenilläkin on kova kiire, joten avaa nyt samaten keskustelun vuoden 2014 talousarviosta. Kyse on yleisestä talousarviosta, Parlamentin yleisesittelijänä toimii rouva Anne Jensen. Hän tulee nyt kertomaan meille, missä mennään. Ja ryhmätään vielä keskustelevat siitä, kuka kutakin mitäkin ryhmää edustaa keskustelussa. Aina puheenvuoron rouva Jensen eli herra Schwabille, mutta tällä välin haluaisin tietää, ketkä puhuvat sitten eri poliittisten ryhmien puolesta. Mutta tällä välin rouva Jensen voi kertoa meille, missä mennään. Well, thank you. No, kiitos oikein paljon. No, yritänpä nyt kuvailla hiukan tuota 2014 talousarvion tilannetta. Maalailen tätä nyt ehkä tässä hiukan etenne. Kiinnostavahan on tietenkin se, että meillä ei ole monivuotista rahoituskehystä vielä. Meillä ei ole vielä oikeudellista perustaa ensi vuoden talousarviolle joten tästä tulee kyllä erinomaisen jännittävää. Tämä parlamentti tulee 13. Äh, maaliskuuta Strasburgissa äh, äänestämään päätöslauselmasta ensimmäisenä reaktiona monivuotiseen rahoituskehykseen, josta valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät 7. ja 8. helmikuuta. Tuossa päätöslauselmassa me luomme puitteet neuvotteluille Irlannin puheenjohtajakaudella neuvotteluille siis monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Ja luonnollisesti näiden neuvottelujen lisäksi, mitä käydään sitten ihan numeroista ja vuosittaisesta budjetoinnista, niin täytyy myös löytää oikeusperusta. Eli tässä on hyvin paljon tehtävää, monia päätöksiä. Ja voin todeta, että puheenjohtajavaltio Irlanti on todennut, että se ei voi käynnistää meidän kanssamme neuvotteluja ennen kuin 22. huhtikuuta, eli ennen kesä- tai heinäkuuta MFFstä ei kyllä ole minkäännäköistä sopimusta tiedossa. Entäpä sitten tämä 2014 talousarvio? No komissio tekee ehdotuksensa toukokuun puolessa välissä ja todennäköisesti tuo komission ATE pohjautuu tietenkin heidän ehdotukseensa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tunnette sen oikein hyvin myös teidän valiokuntanne toimialan suhteen ja olette käsitelleet sitä siltä kannalta, mikä on teille kiinnostavaa, mutta komissio on todennut, että se on pannut merkille, että oli tuollainen hallitusten ja valtionpäämiesten kokous, jossa päätettiin jotakin, jota, joten eh, saattaahan se tietenkin vaikuttaa komission 2014 ateen. No sitten me tiedämme enemmän sitä, että mitä on käynnissä. Syy sille, että minä olen täällä tänään, on 19. maaliskuuta. Silloin nimittäin käydään epäviralliset kolmikantaneuvottelut parlamentin, komissio ja neuvoston välillä. Ja tuolloin mietitään nyt lähinnä sitä, että miten neuvottelut talousarviosta 2014 ylipäätään käydään. Viimeisten kolmen vuoden aikanahan Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa olemme nähneet, että neuvosto yleensä aloittaa neuvottelut 21. päivä, mikä on viimeinen mahdollinen päivä, ja puolilta öin. Eli hy, siis sopimus saadaan aikaan. Hyvin usein ollaan jouduttu todella vääntämään ihan viime hetkeen. Ja nyt olemme sanoneet neuvostolle, että haluaisimme ehkä hiukan varhaisemmassa vaiheessa jo puhua myös yksityiskohdista niin, että voisimme puhua todella asiaa, että kaikki ei jäisi viime hetkeen. Ja minulle esittelijänä on hyvin tärkeää olla hyvin läheisessä yhteydessä ja käydä vuoropuhelua eri valiokuntien kanssa ymmärtääkseni, mitkä ovat eri valiokuntien prioriteetit. Meillähän on ohjenuoria, joista äänestettiin budjettivaliokunnassa ja joista niistäkin ensi viikolla puhutaan täysistunnossa. Ja nuo ohje, nuorat, niissä parlamentti puhuu maksumäärärahoista, olemme ilmaisseet huolemme tilanteeseen monivuotisen rahoituskehyksen suhteen ja toteamme, että tulisi keskittyä kasvuun ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen. Mutta luonnollisesti voimme vielä pohtia eri yksityiskohtia tai eri asioita, joita tulisi nostaa esiin. Neuvosto on sekin esitellyt omat suuntaviivansa todeten, että taloustilanne on hyvin vaikea, eikä tulisi tuhlata rahaa, mutta toisaalta tarvitaan kasvua. Jotain tuollaista neuvosto on todennut. Minä haluaisin mielelläni kuulla teidän ajatuksianne ja reaktioitanne. Tiedän, että tämä valiokunta keskittyy kosmen kaltaisiin PK-yritysasioihin, TNT, erityisesti televiestintä ja kuluttajakysymykset. Ja tietenkin myös pilottihankkeet ja valmistelevat toimet joiden suhteen on nähty tiettyjä aloitteita, siis kuluttaja suojan kuluttajapolitiikan alueella ja me haluaisimme kuulla, mitä ajatuksia teillä on, kun sitten lähdetään neuvotteluihin pilottihankkeista ja valmistelevista toimista, niin meidän täytyy tietää toukokuuhun mennessä teidän ajatuksenne. Se on tärkeää. Herra Schwab, minulle juuri mainitsi, että tämä on halpa valiokunta Teillä ei ole valtavaa budjettia, mutta joskus kuitenkin parhaat tulokset saadaan juuri vähän pienemmistä budjettikohdista. Ja budjettihan on poliittinen väline, jota meidän toden totta täytyy käyttää. Joten haluan nyt mielelläni kuulla teidän huomioitanne. Kiitos. En ole varma, että sana cheap, halpa, on tässä asianmukainen sana, koska me Vaadimme tietysti määrärahoja, mutta haluamme myöskin hyvää tulosta, joten arvo tässä on merkittävämpi kuin hinta. Herra Schwab, nähdäkseni on nimitetty, taikka hän on itse nimittänyt itsensä kansanpuolen ryhmän esittelijäksi, varjoesittelijäksi talousarvion osalta, joten hän saa nyt puheenvuoron. Ja mikäli joku muu muusta poliittisesta ryhmästä haluaa vielä puheenvuoron, tai jos joku on jo esitet, nimitetty esittelijäksi tai haluaa itse nimittää itsensä, niin ilmoittautukoon. Herra Schwab ensin. Kiitos puheenjohtaja. Ensin äh, nyt kaksi selvennystä heti alkuun. Ensinnäkin tuo sana halpa äh, saksaksi. Ehkä se, ehkä se tuossa hieman väärin. En minä tässä mitään halpaa nyt tarkoittanut äh, sisämarkkinoiden suhteen. Pikemminkin tällainen edullinen tai että paljon saa vastinetta rahalle tältä kuluttaja-asioilta. Ja Eh, en minä itse ole itseäni nimittänyt esittelijäksi, eikä kukaan muka ole minua nimittänyt esittelijäksi. Minä olen tällainen välittäjä, koska tähän mennessä EPP-ryhmä ei ja eh, ihan organisatorisista syistä ole vielä esittelijä saanut nimitettyä. Kuitenkin EPP-ryhmän kannalta voin jo todeta tuohon ehdotettuun eh, päätöslauselmaesitykseen muutaman seikan. Äh, ensinnäkin tämä teksti on hyvin yleinen ja onkin jo viitattu siihen, että neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä eivät vielä ole päättyneet. Näin ollen tässä oikeastaan kaikki, mitä sanotaan, on vielä jossain määrin väliaikaista mitä lopullista ei vielä voi sanoa. Mitä tulee eurooppalaiseen ohjausjaksoon, me haluamme, että sitä käytetään hyvin myönteisesti, erityisesti kohta 22, jossa pyrimme toimimaan tällaisena katalysaattorina niin, että EU-budjetin kautta saataisiin kehitystä paikalliselle alue- tai jäsenvaltiotasolle, erityisesti ohjausjaksoa ajatellen. Ja kolmanneksi puheenjohtaja, tietenkin meillä on tiettyjä prioriteetteja, joihin Rova Jensen jo viittasikin. Me haluamme ennen kaikkea katsoa, miten aiempina vuosina, aiemmissa talousarvioissa määrärahojen jako on toteutunut ajatellen äh, erilaisia kansallisia markkinavalvontaviranomaisia. Haluamme myös pitää kiinni siitä, että solvit ja tietyt muut sisämarkkinat markkinahallinto välineet saatetaan yhteen, toimimaan yhteen. Haluamme myös, että Single Market Forum, sisämarkkinafoorumi saa edelleen rahoitusta. Ja haluamme, että eurooppalaiset kuluttajakeskukset säilytetään nykytasollaan, tai siis niiden rahoitus. Tärkeää on erityisesti se, että markkinavalvonta, mm, sisämarkkinoiden hallinto ja Kosme ja ähm, eurooppalaisen äh, foorumin äh, rahoittaminen ovat kyllä meille mm, prioriteetteja ja pyytäisimme, että esittelijä ottaa nämä huomioon pohdinnoissaan ja tietenkin äh, valiokunnassa kollegat näitä prioriteetteja tukevat. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa. Tämä oli erittäin hyödyllinen taustapuheenvuoro. Haluavatko muiden ryhmien muut puhujat mahdollisesti nyt äh, puheenvuoron? En usko, että mitään erimielisyyttä tästä teidän omaksumastanne suuntauksesta tai linjauksesta on lisäarvo Tämä arvon lisä on tässä merkittävä kysymys, kun tarkastan esimerkiksi kuluttajaohjelmia ja kuluttajille tiedottamista, josta puhuimme Redingin kanssa, ja se, miten voitaisiin tukea varsinaista Euroopan laajuista portaalia kaikissa jäsenvaltioissa Tämä olisi erittäin merkittävä asia, mikäli saisimme ensinnäkin lainsäädännön kuntoon, niin sitten tarvitaan riittävät investoinnit ja sitten myöskin rahalle vastinetta tässä yhteydessä saisimme kyllä hy- hyvää vastennetta rahalle, mikä tähän tavoitteeseen päästäisiin. Rova Jensen, haluatteko vielä kommentoida jotakin, mitä herra Schwab sanoi, tai haluatteko puhua jostakin aikataulukysymyksestä tai muusta? It's true, it's... No voisin vain todeta, että kaikki mitä nyt on pöydällä tai edessämme on vielä hyvin yleisellä tasolla ja me palaamme näihin äh, substansseihin, asiakysymyksiin, kunhan meillä on monivuotinen rahoituskehys toivottavasti ja kunhan meillä on sitten äh, komission äh, alustava talousarvioesitys, jolloin voimme sitten sitä tarkastella ja todella katsoa, mitä, todell- mitä todellisia muutoksia haluaisimme saada aikaan. Joten uskon, että yhteistyö tulee valiokuntanne kanssa sujumaan aivan mainiosti. Kiitos. Well, next week's vote. Ensi viikon äänestys saattaa tietysti johtaa siihen, että budjetti hyväksytään, mutta katsotaan nyt, mikä muiden ryhmien kanta tulee olemaan. Tämä jää vielä nähtäväksi. Kiitoksia siitä, että tulitte esittämään tämän asian, koska teillä on paljon töitä vielä muissakin valiokunnissa. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että me tulemme olemaan tässä työssäni mukana. Herra Schwaba, ehkä antaa vielä tämän tehtävän jollekin muulle hoidettavaksi, mutta sekin jää nähtäväksi, Toimikohan jatkossakin varjoesittelijänä. Mutta hyvä näin. Siirtykäämme sitten eteenpäin. Seuraava asia esityslistalla. Meillä on hyvinkin monenkirjava ohjelma tänä iltapäivällä. Seuraava asia on lausunto, jota olemme laatimassa teollisuus- ja tutkimus- ja energianvaliokunnalle. Kyse on siitä, miten energian sisämarkkinat saataisiin toimiviksi. Taustalla on komission tiedonanto vuoden, viime vuoden marraskuulta, joten jonkin aikaa kesti, niin kun päästiin tässä tuumasta toimeen, mutta joka tapauksessa kyse merkittävästä tiedonannosta, joka koskee energiaa sisämarkkinoiden toimivuudesta tai toimiviksi saattamisesta. Ne, jotka tuntevat komission työtä, tietävät, että jo jonkin aikaa olemme olleet kiinnostuneita kuluttajista ja kuluttajien oikeuksista energiamarkkinoilla. Olemme tehneet hyvinkin paljon energia-alan peruskirjan aikaansaamiseksi. Herra Korea Camposo, Korea de Camposo on myöskin seurannut tätä kehitystä. Lisäksi on kyse laajemmista intresseistä siitä, miten sisämarkkinat toimivat sitten miten energiamarkkinat toimivat sisämarkkinaperiaatteiden mukaisesti, joten on hienoa, että nyt saamme aikaan tästä asiasta lausunnon. Herra professori Corriente Campos on asian esittelijä. Hän saa hetken kuluttua puheenvuoron. Schwab ja Manders toimivat tässä varjoesittelijänä ja Kreutzmann puhuu tässä Mandersin puolesta. Onko täällä muita varjoesittelyitä paikalla? Minä saatan itse heittää väliin muutaman kommentin oman ryhmän nimissä, mutta en ole varma, että olenko varsinaisesti varjoesittelijä kuitenkaan loppujen lopuksi. Uskoakseni täällä on joku myöskin komission puolelta paikalla energiapääosastolta. En kyllä tosin näe täällä ketään, mutta ei siinä mitään. Mikäli komission edustaja tulee, niin hän saa sitten kyllä puheenvuoron. Joten kuulkaamme nyt, mitä herra Korea de Camposilla on sydämellään. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin korostaa sitä, kuinka tärkeästä tekstistä on kyse. On erilaisia esteitä, jotka estävät sen, että meillä on todelliset sisämarkkinat. Täytyy voida siirtää kolmas energiapaketilainsäädäntöön nämä tällaisia fyysisiä esteitä ei ole jäsenvaltiotasolla onnistuttu tai pystytty toimimaan. Ja nyt tietysti tapahtuu monenlaisia asioita tällä hetkellä, mutta on oikeudellinen mahdollisuus olemassa, mutta se on jätetty kansallisille toimijoille. Niiden pitää tehdä aloitteita ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kansalliset toimijat ovat vieläkin vastuussa. Varsin usein kansalliset operaattorit myyvät alle myyntihintojen, joten uudet toimijat eivät pääse markkinoille. Tarkoituksena tietenkin on, että sisämarkkinat viedään loppuun 2014 vuoden aikana, mutta kansallisella lainsäädännöllä, lainsäädännöllä on vieläkin varsin tärkeä osa. Me tarvitsemme energian sisämarkkinat ja nyt esitän eri ajatuksia, miten tämä saadaan aikaan. Ensinnäkin meidän täytyy voida parantaa sitä, kuinka nopeasti kolmas energiapaketti siirretään kansallisen lainsäädäntöön. Miten erotetaan jakelu energiantuotantoon? Meidän pitää varmistaa, että on avoin pääsy eri keinoihin ja meidän pitää varmistaa TSO, -t. jakelijat toimivat mahdollisimman hyvin yhteen. Meidän pitää poistaa myös sellaiset tekijät, jotka estävät, aiheuttavat vääristymiä tai estävät avoimet kilpailukykyiset markkinat. Ja meidän pitää vaikuttaa hintoihin ja pitää pystyä korjaamaan myös tilanne uusiutuvan energian kohdalla. Samoin tähän, tässä puhutaan ydinvoimasta ja fossiilista polttoaineista. Markkinat täytyy saada kilpailukykyisemmäksi niin, että on käytössä kilpailusäännöt ilman, että vääristetään mitenkään markkinoita. Edelleen tarvitaan sellaisia toimenpiteitä, joiden kautta markkinat voivat fuusioitua ja harjoittaa rajat ylittävää kauppaa energian kohdalla, ja näin voidaan saada aikaan säästöjä, ja tämän pitää palvella myös kuluttajia. Samoin siirtojärjestelmät kuuluvat tähän. Edelleenkin me odotamme energiainfrastruktuuriasetusta, jotta se siirrettä, hyväksyttäisiin Euroopan parlamentissa. Tämä täytyy myös täytäntöönpanna. Meidän pitää päästä eroon näistä fyysistä, fyysisistä esteistä, joita edelleenkin on, ja lopettaa tiettyjen alueiden energian kannalta katsottuna syrjäytyminen. Ja sitten varoja on leikattu yli puolella verkkojen Euroopan välineissä, mitä tulee energiaan. Kiistatta tämä tulee lopettamaan jotkut näistä toimista ja tarvittaisiin kuitenkin energiassa markkinoiden loppuun viemiseksi, jotta voitaisiin toimia kaupallisesti hyvällä tavalla. Energian hinnat vain nousevat ja näyttää siltä, että näin tulee jatkossakin olemaan jonkin aikaa. Seksi pitää varmistaa, että sisämarkkinat toimivat ja toimivat niin, että kuluttaja tästä hyötyy, on kyse sitten kotitalouksista tai yrityksistä. Kuluttajien pitää voida valita energiantoimittajansa vapaasti, avoimella tavalla, täysin tietoisena siitä, minkälaisia vaihtoehtoja heillä on, minkä valinnan he tekevät. Meidän pitää varmistaa, että on moninaisia vaihtoehtoja tarjolla. Olen myös huolissani sähkön hinnasta. Tukkumarkkinoilla hinta on paljon, paljon alhaisempi kuin se hinta, jonka loppukuluttaja joutuu sähköstään maksamaan. Sitten tähän liittyy myös e, kysymys eri maksuista ja veroista, jotka liitetään vielä energialaskuihin kuluttajan maksettavaksi. Mielestäni tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Meidän pitää mahdollistaa tiettyä verotusta, muuttaa, kyllä näistä maksuista pitää päästä eroon. On tärkeää, että kuluttajat ovat tietoisia käytössä olevista mahdollis- mahdollisuuksista ja uusista markkinoista. Tarvitsemme älykkäitä sähköverkkoja, siirtoverkkoja ja meidän täytyy myös sallia se, että kuluttajat itse osallistuvat pientuottajina energiantuotantoon. Meidän pitää levittää parhaimpia käytäntömalleja, samoin innovatiivisia aloitteita. Näin kuluttaja, kuluttajan suoja voidaan taata energian tuomituksessa. Sitten energiatoimittajan vaihto on myös tärkeä kysymys. Suuri osa yksittäisistä kuluttajista voi tavallaan ryhmittyä ja yhdessä käyttää kuluttajavoimaansa ja saada paremman sopimuksen aikaan. Esimerkiksi Portugalissa ihan hiljattain 250 000 kuluttajaa kokosi voimansa yhteen ja osallistui mm, huutokauppaan, että saisi paremman, paremman diilin energiatoimittajalta. Minä tulen kertomaan tästä mietinnössä ja toivon, että kollegat auttavat minua laatimaan hyvän imco lausunnon tästä asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, thank you very much indeed for putting your, um, Kiitos oikein paljon siitä, että puutuitte juuri monin näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Kollegat varmasti haluavat mielelläni vastata. Seuraava puhujamme on herra Schwab, sitten Kreutzmann, Ryylekin on paikalla, hän on myös varjoesittelijä oman ryhmänsä nimissä, mutta kuullaanpa Schwabia ensin. Kiitos puheenjohtaja. Nyt minä olen ihan oikeasti virallisesti varjoesittelijä ryhmäni nimissä. Ja olen oikein tyytyväinen siihen, mitä kollega Korea de Campos jo totesi tuossa. Professori Korea de Camposin olemme oppineet tuntemaan jo muilta aloilta ja tiedämme, että yhteistyö hänen kanssaan tulee varmasti olemaan saumatonta ja myös sisällöllisesti, sisällöllisesti hyvin rikasta. Komission tiedonanto liittyen energian sisämarkkinoiden kuvailuun, niin tämähän on äh, sisämarkkina-asiakirja kakkosen yksi 12 tärkeimmästä alueesta. Energian sisämarkkinat, hyvät kollegat, ovat hyvä esimerkki siitä, minkä näköisiä ongelmia Euroopassa syntyy tällaisiin verkkopohjaisiin markkinoihin, kun valtioiden rajat ovat siellä myös verkkojen rajoina. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät tätä kolmatta mm, sisämarkkinapakettia ole vielä toteuttaneet täytäntöönpanneet, sillä sisämarkkinat voivat toimia huomattavasti paremmin Redingin luku 2,3 miljardia euroa vuodessa tietosuoja direktiivin suhteen yllätti, mutta kyllä hänellä varmasti perustelut tähän oli. Ja jotain vastaavia lukuja varmaan löytyisi myös energian sisämarkkinoilta. Itse valiokunnalle sain tehdä tuon governance-hallintomietinnön ja tässäkin oli hyviä esimerkkejä. Mitä tulee energia-alan kilpailupuoleen, niin sitä täytyy ajaa entisestään. Ongelma Euroopassa ei ole se, että on liikaa markkinoita, vaan että on liian vähän, ja että markkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden yhteistyö ei ainakaan kaikissa jäsenvaltioissa toimi niin sujuvasti kuin pitäisi, mitä tulee kustannuksiin ja mitä tulee huoltovarmuuteen. Näiden lupien myöntäminen äh, liittyen äh, sekundaarilainsäädäntöön on energia-alalla varmaankin vähemmän hankala kuin joillain muilla aloilla kun ajatellaan äh, mm, tätä lupadirektiiviä, josta me no, toimilupadirektiiviä, josta me äänestimmekin täällä jokin aika sitten. On joitain jäsenvaltioita edelleen Euroopassa, joissa tällaiset, tällaiset yhtenäistariffit edelleen ovat voimassa, niin kilpailua ei sallita. Ja artiklan 106 pohjaltahan tämä on kyllä perussopimuksen mukaista, mutta energiasisämarkkinoiden suhteen kyllä voi kyseenalaistaa, että voiko tällaisia sääntöjä edelleen pitää voimassa. Puheenjohtaja, voin puhua aika lyhyesti. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio ehdottaa, että tällaisia hyviä käytäntöjä vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken muun muassa esimerkiksi hinta, hintojen suhteen, hintojen läpinäkyvyyden suhteen, vaikkapa raja-alueilla. Tämä olisi tärkeää ja on ongelma, että ei ole toimivia energiasisämarkkinoita. Kuitenkaan tällainen hyvien käytäntöjen vaihto ei suinkaan riitä mielestäni, vaan komission tulisi todella näiden käytäntöjen kokemusten pohjalta myös ryhtyä sitten ihan oikeasti toimiin. Näin ei vielä ole. Mutta puheenjohtaja, tässä oikeastaan se, mitä tässä vaiheessa halusin todeta. Kiitos. Okay. Uh, thank you. Kiitoksia paljon. No, kaikki erittäin arvokkaita huomioita. Olen varma, että muut kollegatkin näihin tarttuvat. Ennen kuin herra Kreutzmann saa puheenvuoron, toimitan tervetulleeksi herra Berrin, joka on komission edustajana tällä paikalla. Pyydän, että hän puhuu sitten, kun olemme kuulleet muita esittelijöitä. Herra Kreutzmann seuraavaksi. Mikrofoni. Oi, anteeksi. Sisämarkkinavaliokunnalla on tärkeä tehtävä. Jos onnistuisimme samaan aikaan todella toimivat eurooppalaiset energiasisämarkkinat, niin tämä olisi valtava etu paitsi teollisuudelle, taloudelle, myös kuluttajille. Korea de Camposhan tämän totesi. Kuluttajat pääasiassa ja kärsivät siitä, että energiasisämarkkinat eivät ole olemassakaan koska teollisuus usein voi itse tuottaa energiaa, se ei ole niin riippuvainen palveluntarjoajista. Tämä on merkittävä tehtävä, eikä tämä tietenkään hetkessä tapahdu. Olemme joutuneet toistuvasti toteamaan, että eri jäsenvaltioissa on myös hyvin erilaisia energiakonsepteja. Saksa panostaa täysillä uusiutuviin energialähteisiin, Ranska pitää kiinni ydinvoimasta. Eh, ja kyllä täällä näitä vääriä kehityksiä saataisiin korjattua, jos meillä olisi toimivat eurooppalaiset sisämarkkinat energialle. Ja jos todella tällaiset saataisiin aikaan, niin kuluttajat hyötyisivät. Minä jatkan nyt englannin kielellä, koska kollegamme, joka on vastuussa tästä, kollega Manders, antoi minulle tässä paperin englannin kielellä. Minäpä nyt sen sitten teille esitän. Tässä todetaan, että tämä komission tiedon Anto toteaa, että paljon täytyy tehdä ja tässä halutaan turvalliset, kilpailukykyiset, ilmastoystävälliset energiajärjestelmät. Ja Manders haluaisi myös kiinnittää huomiota energiamarkkinoiden äh, yhteentoimivuuteen. Äh, ja herra Manders tukee äh, juuri näiden verkostojen uuden aikaistamista ja gritsien parempaa käyttöä. Haluttaisiin innovatiivisia keinoja tämän kaiken toteuttamiseksi. Ja täytyisi saada kaikki jäsenvaltiot mukaan EU-verkostoihin. Tietyt jäsenvaltiot ovat vielä näistä irrallaan. Täytyisi todella pyrkiä saamaan aikaan energian sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä. Kiitos paljon. Kiitos, Kiitos herra Kreutzmann. Sitten herra Manders ja Rova Ryle. Voin puheenvuoron lyhyestikin vain. Ensinnäkin haluaisin kiittää lausunnon laatia. Herra Korea Campos on juuri asettanut oikeat painopistealueet. Ja erityisen hyvää tässä on se, että hajautettu energian huolto ja energian oma tuotanto on otettu huomioon. Joissakin jäsenvaltioissa on tästä kehitystä, joka täytyy ottaa huomioon, varsinkin strategioita laadittaessa. Joissakin maissa energiaomavaraisuus on lisääntynyt pienkuluttajien keskuudessa, ei pelkästään yritysten keskuudessa ja energian saanti varmuus, kun halutaan taata. Meidän täytyy painottaa myös näitä kysymyksiä. Kiitän herra Schwabia niin ikään. Uskoakseni hänen painopistealueensa tai prioriteettinsa on erittäin tärkeitä markkinoiden kannalta. Herra Di Camposen tekstin osalta olen vakuuttunut siitä, että valiokuntamme saa loppujen lopuksi jälkeen erinomaisen lausunnon. Pohja on nyt hyvä. Ehkä voin itsekin kommentoida hieman. Olin hiljattain Berliinissä erittäin mielenkiintoisessa konferenssissa viime lopulla. Siellä puhuttiin energiasta. Saksalaiset kollegani tietävät, että Saksan energiapolitiikka on erittäin mielenkiintoisessa siirtymävaiheessa ja Saksan energiaministeri oli puolitoista tuntia paikalla selittämässä maan energiapolitiikkaa. Kenties voin nyt keskittyä tässä kuluttajiin ja siihen, miten markkinat saadaan paremmin toimimaan. Yksi suurimpia ongelmia, mikä meillä tällä hetkellä on, ja mikä mainittu myöskin komission asiakirjassa laajalti, on se, mitä komissio aivan oikein putsuu, kutsuu likviditeetin puutteeksi energiamarkkinoilla, dynamiikan puutteeksi. Markkinoita ei ole täysin liberalisoitu ja monet energian tuottajat ovat myöskin määrävässä asemassa, kun on kyse energiajakelusta kuluttajille. Uusien on vaikea päästä markkinoille ja uusien on vaikea ostaa ja myydä sitten energiakuluttajille. Niille ei pääsyä suuriin energiapuuleihin, eivätkä ne pääse energiamarkkinoille hyötymään markkinoille, markkinoiden mahdollisuuksista. Kuluttajapolitiikkaa pitäisi pohtia ja energian tarjontaa kuluttajan kannalta ja monia muita kysymyksiä tämän ympäriltä. Tämän osalta meidän täytyisi todellakin saada edistystä aikaan. Hienoa, että komission asiakirjassa todetaan, että rikkomusmenettelyt saadaan, täytyisi saada nopeasti aikaan niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka vastustavat kolmatta energiapakettia. Rova Ryyli ja muut mainitsevat seikan, joka liittyy siihen, kuinka luomme oikeita kannustimia markkinoille niin, että siirtoverkkojärjestelmää uudistetaan ja energian varastointiin panostetaan enemmän. Tällainen toiminta on täysin vääjäämätöntä, mikäli haluamme merkittävän siirtymän kohti uusiutuvaa energiaa. Meidän täytyy olla varastointimahdollisuus käytössä koska nämä kaksi asiaa kerta kaikkiaan kulkevat käsi kädessä. Me täytyy pohtia myöskin, kuinka varmistan se, että ihmisiä on kannustavia, kannustimia myöskin investoida, sijoittaa tämän tyyppisiin toimiin. Energian, energiamarkkinoiden yhteen toimivuus on tässä merkittävässä asemassa, koska uusiutuvan energian tuotanto ja parhaata paikata, joissa uusiutuvan energia voidaan tuottaa, olipa sitten kyse tuulesta, vesivoimasta tai auringon sähköenergiasta. Parhaat tuotantopaikat eivät ole välttämättä paikkoja, joissa energiaa eniten käytetään. Me täytyy pohtia, kuinka saadaan riittäviä investointeja aikaan tässäkin suhteessa katsottuna uusiutuvien energialähteisiin. Merkittävä keskustelu on käyty ja on todettu, että markkinat eivät toimi, toimi kunnolla, eivätkä voi lähettää tarpeellisia signaaleja sijoittajille joissakin jäsenvaltioissa mukaan ottaen minun omassani. Pohditaan nyt tapoja, millä voitaisiin, miten voitaisiin selkeämmin ja suuremmin puuttua markkinoiden toimintaan asettamaan tiettyjä kattohintoja esimerkiksi ydinenergian suhteen ja myöskin uusiutuvan energian suhteen. Ja tämä kaikki pitäisi hoitaa siten, että markkinoiden avoimuus edistyy Päästökauppajärjestelmän toimivuus on toinen seikka. Tätäkään koskevaa lainsäädäntöä ei ole johdonmukaisesti pistetty täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joten sijoittajakin kannalta tilanne on epäreilu. Meidän täytyy olla riittävä strateginen ajattelu taustalla, koska se, että täytäntöönpanossa on puutteita, tästä syntyy valtavasti epävarmuutta markkinoille. Komission ja muiden toimijoiden täytyy varmistaa, että riittävät toimenpiteet otetaan käyttöön, jotta markkinoilla tilanne paranee. Meidän puoleltamme katsottuna meidän täytyy varmistaa se, että kuluttajista tulee aktiivisia toimijoita markkinoilla. Jotta kuluttajat voivat toimia aktiivisesti markkinoilla, heillä täytyy olla valinnan mahdollisuuksia. Joten käytännössä tässä tapauksessa uskon, että energian tuotantopuolen uudistukset ovat tässä keskeisessä asemassa. Energian tarjontakysymykset täytyy asettaa keskiöön. Olen varma, että herra Korea ja Kampos on tästä samaa mieltä minun kanssani. Jota, joten herra Perer, haluatteko hieman valottaa vielä tätä keskustelua komission puolesta? Voitte kenties puhua myöskin energiapääosaston puolessa. By other colleagues. Niin, tänne on tullut muitakin työtovereitani niin paikalle. Haluaisimme kovasti kiittää tästä osoittamastanne mielenkiinnosta koskien energian markkinatiedonantoa ja mielellämme teemme jatkossa teidän kanssanne yhteistyötä. Meillä on yhteinen tavoite viedä loppuun energian sisämarkkinat ja saada markkinat kilpailukykyiseksi. Kiitoksia. Right. Okay. Well, we shall look forward to working with you as well. Mekin teemme ilomielin yhteistyötä teidän kanssanne. Herra Korjat ja Kampas, voisitteko vielä kertoa, mikä on aikataulu suhteessa teollisuusvaliokunnan aikataulu. Voisitteko vahvistaa saamani tiedon? President, Kiitoksia puheenjohtaja. En tainnut kuulla minkälaisia vastalauseita tänä iltapäivänä. Ja kaikki, mitä olemme viime vuosina läpikäyneet ja vielä viime aikoinakin aivan erityisesti viittaan TEN-verkostoihin. Tästä on ollut paljon hyötyä, ei vain sen takia, että saatiin tämä lopputulos aikana. Toivottavasti tämä menee äänestyksen läpi ensi viikolla tai kuukauden ajan aikana viimeistään, mutta senkin takia, että tätä kautta syntyi uusia ajatuksia ja erityisesti pystyttiin nopeuttamaan rikkomusmenettelyn nopeuttamista niitä maita kohtaan, jotka vielä eivät ole siirtäneet oman lainsäädäntöönsä kolmatta energiapakettia. Tämä on erittäin myönteinen lopputulos. Nyt meidän pitää kantaa tässä raskas vastuu valiokunnassamme. Emme ole tietenkään tässä vastuuvaliokuntana, mutta me voimme vieläkin olla erittäin merkittävässä roolissa, koska tämä on osa sisä, sisämarkkinoiden toimenpideohjelmaa numero kaksi, joten meillä on kaikki oikeudet laatia varsin vakuuttava lausunto asiasta. Ja niin kuin Andreas Schwab sanoi, koko kys- markkinakysymys on ratkaisevan tärkeä. Rajat ylittävä hinnoittelu huolimatta fyysisestä läheisyydestä ei ole sellainen asia, joka tarpeeksi tässä vaiheessa vielä palvelee kuluttajia. Maat edelleenkin käyttäytyvät ikään kuin olisivat tällaisia energiasaarekkeita, joita eivät valu kansalliset hallitukset, vaan siis kansalliset toimijat jotkut maat ovat tietysti suorittaneet tämän jakelun ja verkon eriyttämisen, mutta on maita, joissa jakelijat edelleenkin tekevät työtä sähkön tuottajille, energian tuottajille. On sellaisia maita, jotka vääristävät hintoja tukiaisten ja muiden välintulojen kautta. Nämä ovat todellisia esteitä sille, että markkinat toimisivat jouheasti ja tämä johtaa myös korkeisiin hintoihin. Ja tietysti vuoteen 2030 saakka hinnat vielä tulevat tästä nousemaan johtuen siitä, että täytyy uudenmukaistaa vanhentuneita siirtoverkkoja. Pitää ottaa huomioon uudet asiat, ottaa esiin ydinvoima. Se on johtanut täyteen täydelliseen mielipidemuutokseen. Sitten meidän pitää ottaa huomioon uusiutuvat energialähteet todennäköisesti nämä asiat tulevat kehittymään enemmän seuraavan 50 vuoden aikana kuin viimeisten 50 vuoden aikana. Ja tämä on sitten taas uuden ongelman, nimittäin miten integroidaan uusiutuvat energianlähteet siirtoverkkoihin ja näin jatkossakin kuluttajien laskut tulevat nousemaan. Ja mitä jo, joustavammin, sujuvammin markkinat toimivat, sen vähemmän hinnat nousevat ja sen enemmän voimme valvoa hintoja ja kuluttajat tätä myötä hyötyvät. Älykkäät verkot ovat iso haaste ja siihen liittyy, tähän liittyy suuria kysymysmerkkejä. Jos sanomme, me voimme tämän ratkaista ensi vuoteen mennessä, niin tämä on kyllä varsin optimistinen väite. Tietysti olisin tästä tyytyväinen, mutta en oikein usko, että näin tulee tapahtumaan. Energiateen verkosto direktiivi olisi pitänyt hyväksyä jo aikaisemmin, mutta tuskin viime vuonna, mutta tuskin sitä hyväksytään vielä ensi viikollakaan. Joten on tällaisia odottamattomia esteitä, jotka ovat varsin korostuneessa roolissa tässä. Sitten puheenjohtaja, otitte esille tämän konferenssin, johon osallistuitte Berliinissä. Ja siellä oltiin tietoisia näistä ongelmista, jotka nyt mainitsin kannustimet päivittää, uudistaa verkostoja, käyttää verkkojen Euroopan välinettä hyväksi. Sitten energian varastointikysymys. Siinä on menty 9 miljardista 5 miljardiin. Se ei nyt riitä, mutta on sekin nyt jotain. Ja onkin ratkaisevan tärkeää, että nämä rahat sitten käytetään kaikkein, mahdoll- kaikkein parhaimmalla tavalla hyödyttäen kuluttajia. Sitten olemme myös nähneet, että markkinat ovat muuttuneet standardoinnin kautta, sitä kautta, että on luotu mekanismeja, jotka mahdollistavat maiden väliset verkot. Ne voidaan yhdistää toisiinsa. Minä itsekin olen toiminut esittelenä tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ja sitten vielä sisäistä sisä, energian sisämarkkina. Tämä tulee olemaan varsinainen haaste meille kaikille ja hyvä tutkimuskohde, koska jos tässä menee joku pieleen, silloin ihmiset kyllä suhtautuvat varsin epäilevästi sisämarkkinoille, onko niistä mitään etua, mutta jos onnistumme saamaan ne toimimaan asianmukaisella tavalla, niin silloin todennäköisesti koko Eurooppa saa hiukan optimismin aihetta, joten tavallaan tämä energiakysymys on myös varsin symbolinen merkitykseltään, se on myös tietysti käytännön kysymys Meillä on tosiaankin tässä tilaisuus muokata markkinoita. Mitä tulee aikatauluun, johon viittasitte puheenjohtaja? Ehdotus on sellainen, että aikaraja lausuntoluonnokselle on 19. maaliskuuta. Silloin se pitää lähettää käännettäväksi ja tarkastelemme tätä 11. päivä huhtikuuta ja aikaraja tarkistuksille on 25. huhtikuuta uskon, että pystymme kyllä noudattamaan tätä aikataulua ilman mitään ongelmia. Kiitoksia. Right. I mean we... Olen varma, että näin on. 29. toukokuun tämä viimeistään täytyy hyväksyä, koska teollisuusvaliokunta äänestää 30. päivä, mikäli he pitävät kiinni tästä aikataulustaan, mikäli haluamme äänemme kuuluviin teollisuusvaliokunnan puolella täytyy äänestää kasvusyhdestä viimeistään. Tämä on erittäin tärkeä osa sisämarkkinapaketti kakkosta. Meidän täytyy tätä, pitää tätä tarkalleen silmällä tätä asiaa, varsinkin suojapuolta tässä kysymyksessä. Hyvä. Tähän päättyy meidän virallinen valiokuntakokouksemme, mutta meillä on vielä tärkeä asia aivan lopuksi. Se tulee olemaan esityslistallamme tästä eteenpäin siksi, kunnes olemme saaneet päätöksen lainsäädäntö kolmikantaneuvottelut Monet teistä tietävät, että mikä olette seuranneet meidän työtämme, että viime kokouksen jälkeen varjoesittelijät ja heidän joukkueensa saivat mandaatin avata neuvottelut lukuisista asioista. Lisäksi meillä kaksi muuta asiaa, jotka ovat vielä avoinna. Ja nämä nyt halutaan yhdistää ja haluan nyt antaa teille tilannekatsauksen. Valitettavasti meillä on ainoa esittelijä näistä kolmesta, jotka ovat tänä päivänä paikalla vastaamassa teidän kysymyksiinne, mutta aion nyt kuitenkin raportoida Rova roittavankin puolesta ja Rova Le puolesta näistä kahdesta heidän asiastaan. Ja mikä teille tämän jälkeen on kysyttävää, voi kyllä vastata, mutta ne ovat hyvin pitkälti sellaisia seikkoja, jotka ovat erittäin tärkeitä aloitteita. Meidän kannattaa pitää kaikki tietoisia siitä, miten kolmikantaneuvottelut suivat, koska avoimuudesta on joskus huomautettu parlamentin ja neuvoston välisten keskustelun osalta. Se, että neuvottelut pidetään suljettujen ovien takana, niitä ei julkaista eikä niitä lähetä internetin välitykseen, niin kaikesta huolimatta me voimme kuitenkin pitää teidät ajan tasalla. Joten aloittakaamme niin sanotusta uudesta lainsäädäntö, lainsäädännön virtavirtaisesta paketista, jotka ovat kiinnostuneita, eli sijamarkkinalainsäädännöstä tietävät, että koko joukko muu, uudistuksia ja muutoksia on tehty joihinkin tärkeisiin teknisiin direktiiviin, direktiiviin ja yhteisiin säännöksiin, silloin kun kyse markkinavalvonnasta ja muista seikkoista, jotka liittyvät sisämarkkinoiden täytäntöönpanon ja tehokkuuteen tasolla. Esittelijämme tässä asiassa on Rova Roittova. Hän on hoitanut yhdeksää erillistä direktiiviä. Tässä on mukana monia yhteisiä tekijöitä. Näihin liittyy yhteisiä elementtejä, mutta sitten myös erityiselementtejä, joita täytyy vielä pohtia. Joten 5. joulukuuta meillä oli kolmikantaa neuvottelut. Tähän kaikkiin liittyy paljon yksityiskohtia. Ja neuvoston työryhmässä tehdään hyvin paljon yksityiskohtaisia muutoksia sanamuotoihin, muutoksia, jotka eivät välttämättä vaikuttaa poliittisella tasolla, mutta joita täytyy kuitenkin huolellisesti tarkastella, onko vaikutusta vai ei. Joten hyvin paljon teknistä työtä tehdään kulissien takana parlamentin jäsenet ja suuri yleisö ei tätä työtä näe, koska se tehdään perhojen takana. Teknisiä kokouksia on järjestetty kolmikantaneuvottelujen jälkeen ja lähestymistavasta on päätetty meidän ja neuvoston välillä, joten edistystä on saatu aikaan Kyproksen puheenjohtajakaudella. Edistys saatiin aikaan Iranin puheenjohtajakaudella. Te varmaan tiedättekin, että puolen vuoden välein aina – kokousten puheenjohtaja vaihtuu. No, tällä hetkellä kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että ajoneuvojen turvatyynyjen ja turvavöiden osalta on saatu aikaan edistystä. Kyse on räjähtävistä aineista ja neljässä heinäkuuta 2013 mennessä asia piti saada kuntoon. Ja tarkoituksena on nyt pohtia, miten päästäisiin tuohon aikataulu tuossa aikataulussa saataisiin hoitaa, hoidettua tämä asia. Neuvosto ja parlamentti pohtii tässä asiaa. Ja suunnitelmana on se, että kolmikantaneuvottelut järjestetään jälleen tällä viikolla 6. maaliskuuta, parin päivän kuluttua. Ja, silloin, ja sitten 19. maaliskuuta erityistrilogi, jossa pohditaan teknisiä kysymyksiä, tätä koskevaa direktiiviä. Ja olen varma, että sitten kun tästä on saatu sovittua, loppullinen kanta tässä valiokunnassa tulee hyväksyttäväksi 11. huhtikuuta täällä meidän valikunnassamme ja sitten tämä menee täysistuntoon. Joten tämä on edistyskertomus tämän sen osalta. Onko kenelläkään mitään kysyttävää? Selvä. Sitten seuraava asia on oma mietintöni. Tämä on direktiivi, josta olen vastuussa. Kyse on näistä huviveneistä. Ne teistä, jotka ovat innostuneet asiasta, tiedätte, että tästä äänestettiin viime kesänä tässä valiokunnassa, mutta päätimme tuossa yhteydessä, että emme vie tätä täysistuntoon, koska neuvottelut olivat erittäin kiivaina meneillään vielä neuvoston puolella. Ja laiva-arkkitehdit, jotka ovat vastuussa näistä asioista, eivät kokoonnut kovinkaan usein, koska suuria eurooppalaisia työohjelmia ei ole tällä saralla, joten kokouksia on vain vähän, mutta kokouksissa on saatu aikaan edistystä. Uskoakseni hyvin tervettä keskustelua keskustelua on käyty asiantuntijoiden ja laiva-arkkitehtien kanssa. Ja on puhuttu myös eri laiva- tai venekategorioista ja määritelmistä. Ja mikä tekee veneestä tai kaluksesta sellaiseen, että käytetään huviveneenä? Miten huvivene määritellään? Se kun, kun sisävesiliikennettä tai merikennästä. Poliittisen yksikkömme on laati, poliittinen yksikkömme on laatinut erittäin hyödyllisen raportin asiasta neuvostelun puolella halutaan myöskin elvyttää keskustelua. Ja nyt jää nähtäväksi vielä, mikä lopputulos tulee olemaan. Oli miten oli. Periaatteessa meillä on sopimus kaikista merkittävimmistä muutoksista, joita halusimme saada aikaan, ja pienistä muutoksista ulkuunottamatta tätä eri kategoriaa, tätä alustan jakamista eri kategorioihin. 25. maaliskuuta toivon mukaan voidaan kokoontua ja sitten toukokuun alussa vielä uudestaan. Ja tällä välin me todennäköisesti olemme siinä tilanteessa, että toivottavasti saadaan sovittua kaikki avoinna olevat kysymykset vielä. Onko mitään kysyttävää? From me, okay. Now... Sitten Rova Le Grippin mietintö. Voisin vain tarkistaa, olisiko herra Schwab sanoi jotakin. Rova Le Grip on antanut teille ilmeisesti luvan puhua te varmaan olette jo kyllästynyt minun ääneeni, joten kenties herra Schwab hoitaa asian. Minä jo toimin joka tapauksessa tänä puheenjohtajana, joten olen itsekin kyllästynyt oman ääneni. No, ei sitten. Minä kerron teille rouva Le Grippin mietinnön tilanteesta. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu, joka koski yhteistä kohdeksi Euroopan unessa ja uudelleen laadittua toisintoa tieto tätä pakettia, jota laajalti on hoideltu pitkälti Rova Le Grippin johdolla – Kyse on hankkeesta, jonka hoitamiseen mandaatti saatiin viime kuussa. Tämän osalta on olemassa joitakin komplikaatioita, varsinkin siksi, että aikataulu on erittäin tiukka tällä hetkellä. Uuden tulikodeksen osalta täytäntöönpanon päivämäärä on kesäkuussa. Tarkoittaa sitä, että tämä täytyy saada täysistuntoon niin pian kuin vain suinkin mahdollista, joten hyvin paljon hartiavoimin tässä tehdään työtä, mutta tämä on jälleen kerran yksityiskohtainen ja monimutkainen asia. Hyvin laajakirjoista ja rikasta keskustelua käytiin kolmikantaneuvottelussa kolmen tunnin ajan viime viikolla. Kukin toimielin kertoi kantansa ensimmäistä kertaa tämän asian osalta. Ja tärkeimmät asiat saatiin poimittua esiin, asiat joista täytyy vielä sopimus saada aikaan. Kaiken monimutkaisen asia on se tosiasia, että ydin, ydinelementti, joka liittyy tähän uuden laadettuun toisen, on se, että nyt halutaan saattaa Lissabonin sopimuksen valossa kuntoon. Ja tässä on kyse delegoidusta säädöksistä ja täytäntöpano oikeudesta ja täytäntöpano-oikeuksien delegoinnista ja perustekstistä. Valtaoikeuksien siirtämiseen perustuvat säännökset niin täytäntöönpano. Tämän osalta hyvän työtä tehtyä neuvoston puolella. Nämä ovat erittäin tärkeitä elementtejä, joista täytyy käsite- joita täytyy käsitellä yksityiskohtaisesti vielä. Keskustelemme myöskin siitä, millainen peruskehys saataisiin aikaan, jonka sisällä sitten voitaisiin sopia ja viedä tätä asiaa eteenpäin. Haluamme varmistaa, että meidän poliittiset prioriteettimme heijastuvat asianmukaisesti koko tämän prosessin yhteydessä lopputulokseen. Tätä keskustelua parhaillaan käydään. Me tarvitsemme johdonmukaisen lähestymistavan tähän uuden laadittuun toisintoon nyt siteraan Rova Grippin asiakirjan. Hän toteaa, että meidän painopistealueemme ja kaikkien toimijoiden prioriteetit ottaa huomioon, niitä saadaan aikaan tasapainosopimus eri toimijoiden kesken. Lisäksi keskustellaan siitä, kuinka suhtaudutaan tullitapauksissa tähän käsitteeseen väliaikainen varastointi, tietoteknologia, ja tietotekniikkaa koskevat säännöt, poikkeudet, poikkeukset, siirtymäkauden järjestelyt, koeotannat ja luvan saaneet tarvitset toimijat, joiden täytyy saada ennakkolupa, jotta ne saavat suotuisampaa kohtelua tulliprosessin yhteydessä tämän määritteleminen kuntoon ja se, kuinka keskinäinen tunnustaminen ja hyöty määritellään ja tuotteiden alkuperä silloin, kun on kyse käsittelystä, Tätä koskeva perusteksti on asioista, ei me ole onnistunut sopimaan neuvoston kanssa. Tämä on yksi asioista, kenkä purestaa. Lisäksi aikarajoitukset silloin, kun on kyse velasta ja siitä, kuinka uutta tietoa voidaan toimittaa esimerkiksi silloin, kun on kyse tullottavan tavaran arvosta. Näiden asioiden suhteen täytyy saada aikaan Rova Le Grippe tekee sellaisen johtopäätöksen nähdäkseni, että yleisesti ottaen meidän mielestämme neuvoston ja parlamentin pyrkimykset ovat hyvin pitkälti samansuuntaiset. Tällä hetkellä sanamuodot ja rakenteet ovat erilaiset ja ilmaisemme tämän asian eri tavalla. Ja tässä on kyse hyvin pitkälti teknisestä työstä, miten pystymme mukauttamaan kantamme neuvoston kantoihin. Jotkut, joskus neuvosto on esiin eri kohtia tästä ehdotuksesta kuin me, mutta uskoakseni me voimme saada aikaan riittävän hyvän ja laadukkaan tuloksen, joka heijastelee meidän poliittisia pyrkimyksiämme. Osa tästä työstä on delegoitu tekniselle tasolle ilman, että poliittiset talko- tarkoitusperät ovat tästä kärsineet, vaan pikemminkin haluamme saada sanamuodot kuntoon. Lisäksi merkittäviä eroja on vielä joidenkin näkemysten kohdalla, joidenkin nä- näkemysten suhteen. Kolmikantaneuvottelussa ne täytyy saada hiottua kuntoon, rypyt oiottua. Aikataulusta olemme tehneet selväksi Irlannille puheenjohtajamaalle, että meillä on hyvin vähän resursseja käytössämme. Ja tietystikin kun tarkastellaan asioiden sekven aikataulutusta, meidän täytyy saada lisää resursseja käyttöön, mikä me hoitaa asiat kuntoon oikea-aikaisesti. Julkisia hankintoja koskeva asiakirja saattaa tästä hieman kärsiä tai sen käsittely, koska meillä on, ei ole riittävästi resursseja hoitaa kumpakin yhtä aikaa, mutta minä tulen kyllä pitämään teitä ajan tasaisen suhteen, miten asia edistyy. Onko kenelläkään mitään kysyttävää? Herra Schwab. No, Mrs. Ruder was there as well. Mrs. Ruder, you were there. Yle pyysi puheenvuoroa myös. One remark to... Yksi huomio tuen sitä, mitä sanoitte. Että voisimme tehdä työmme hyvin, meidän täytyy katsoa näitä aikatauluja. Juuri pienillä poliittisilla ryhmillä tässä on ongelma, jos ajatellaan vaikkapa tulliunionikysymystä, teknisiä kokouksia, tapaamisia tarvitaan useita ja täytyy katsoa, että miten tämä järjestetään ja miten voidaan toimia myös muilla aloilla. Tätä me vain tarkoitimme, koska haluamme hoitaa työn hyvin. Anybody got any other points? Muita kommentteja. Okay. Good. Well, thank you very... Kiitoksia että osallistutte kokoukseen. Muistuttaisin sitten vielä seuraavasta, seuraavista kokouksista. 20. maaliskuuta keskiviikkona. Meillä on kaksi täyttä istuntoa aamupäivällä ja iltapäivällä puoli kuuteen saakka ja torstaina 21. maaliskuuta yhdeksästä puoli yhteen ja kolmesta puoli seitsemän. Pyytäisin kaikkia jäseniä, nythän ei paljon ole jäljellä, mutta vetoaisin erityisesti poliittisiin ryhmiin ja koordinaattoreihin Voisitteko varmistaa, että ihmiset ovat paikalla torstai-iltapäivänä? Joskus siellä on aika vähän jäseniä paikalla torstai-iltapäivisin. Tämä on nyt selkeästi ollut mukana jo kalenterissa ja tiedän, että ihmiset haluavat varhaisen, varhain viikonloppuunsa, mutta heillä on kuitenkin sitten aikaa maanantaina tiistaina, koska keskiviikkona vasta aloitetaan uudestaan. Meidän pitää alkaa tehdä työtä vähän eri rytmillä nyt, kun Aikaisemminhan meillä oli kokouksia, jotka jatkuivat tiistain lounasta torstain lounasaikaan, mutta se ei ole mahdollista johtuen rajoituksista koskien tulkkausta ja myös kustannukset aiheuttavat rajoituksia tulkkauksen kohdalla. Ja on vaikea saada kaikkia paikalle torstai-iltapäivisin ja saada, vaikea saada myös esiteltä paikalle. Kuitenkin teillä on selkeä aikataulu jaettu, joten pyytäisin, että varmistaisitte sen, että jäsenet ovat paikalla ja varmasti kun huomennahan koordinaattorit tapaavat kolmesta kuuteen huomenna, silloin on tarkoitus laatia strateginen, strategia tälle kaudelle. Erityisesti pitää päättää, minkälaisiin poliittisiin aloitteisiin halutaan ryhtyä. Halusin vain estää tämän tällaisena mm, julkisena kommenttina. Kiitoksia vielä, että tulitte. Kiitän henkilökuntaamme ja tulkkejamme tietenkin ja tapaamme sitten 20. maaliskuuta uudestaan.